So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oikein hyvää huomenta, hyvät kollegat. Meillä on tässä kaksi äänestystä aluksi ja tämän jälkeen H1N1 eli A-influenssa pandemia työpaja mutta ensiksi energiatehokkuuden toimintasuunnitelman tarkistaminen. Tässä kyse on ITREN mietinnöstä ja Peter Liise on tähän valmistellut meidän puolestamme lausunnon. Äänestyslista teille on toimitettu. Viimeisin versio on eilisillalta. Toivottavasti olette sen kaikki saaneet ja toivottavasti teillä on myös äänestyskortti kommenttinne siinä tapauksessa, että sähköiset äänestykset ovat tarpeen. Ja Peter Liisillä on työjärjestyspuheenvuoro. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Varsin yhtäkkiä äh, ollaankin äh, kovin kiinnostuneita tästä äh, lausunnosta me keskustelimme tästä Strasbourgissa vielä viime viikolla ja silloin ei ollut kovinkaan paljon ristiriitaisia mielipiteitä, mutta tämä on kyllä räjähdysaltis asiakirja ja me vaadimme hyvin paljon, mutta se onkin tarpeen ja keskustelujen jatkettava, jotta saisimme valiokuntamme kannan paremmin vietyä läpi. Olen tehnyt muutamia suullisia tarkistuksia yhdessä muiden kanssa. Ne ovat osittain tässä listassa. Olen pahoillani siitä, että tämä teille annettiin vasta eilen illalla, mutta se johtui siitä, että vasta ajan kanssa näimme, kuinka haastavia nämä ehdotukset ovat ja halusimme niitä vielä hiukan tarkentaa. Sen lisäksi, mitä äänestyslistassa lukee, pyytäisin, että kohtaansa kolme äänestettäisiin erikseen. Ne, tässä on kyse pitkän tähtäimen tavoitteista ja ne ovat hyvin kunnianhimoisia. On hyvä, että meillä on pitkän tähtäimen tavoitteita lähdemme siitä, että vuodesta 2015 meillä on ainoastaan uusiutuvia energiamuotoja, mutta äh, täälläkin valiokunnassa ja muissa valiokunnissa on sitäkin mielipidettä, että emme halua pelkästään äh, uusiutuvia energiamuotoja, vaan myös muita, ja silloin luvut ovat erilaiset. Minulle on tärkeää se, että annamme pitkällä tähtäimellä teollisuudelle näkymät, jotta kaikki voivat mm, sopeutua tilanteeseen. Kiitän varjoesittelijöitä, sihteeristöä ja työntekijöitä, jotka eilen vielä kovasti auttoivat tämän lausunnon päivittämisessä. Sanon vielä kerran, miksi oli tarpeen tehdä näitä suullisia tarkistuksia. Jos katsotte tarkistusta 40, niin siinä on kysy energiatehokkuusstandardeista rakennuksissa ja ympäristö ryhmät ovat minulle sanoneet, että tämä on 2015 on aivan liian myöhään ennen aika ja sitten on henkilöitä muista valiokunnista, jotka sanovat, että tämä on aivan liian aikaisin eikä tätä määräaikaa voida saavuttaa. Siksi meidän täytyy keskustella vielä näistä energiatehokkaista rakennuksista ja katsottava, onko tämä vuosi sitten 2040 vai 2070. Nyt meidän pitää kyllä alkaa äänestää. Katsotaanpa siitä miten, miten tämä menee ja meidän työjärjestyksemme sitten hoitaa asiat, jos jotain nämä ongelmia on. Tarkistus yksi Van Premptiltä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus kaksi Van Brempt. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää ja se on hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme Skylakaakikselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä. Ja siinä on suullinen tarkistus puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hylätty. 40 suullisesti muutettuna suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 suullisesti muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 suullisesti muutettuna puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 18. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 25 vastaan hyväksytty. 26. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, 24 korjaa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 mm, suullisesti muutettuna puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Toinen osa Täällä vaikuttaisi EPPllä olevan yksi ääni liikaa. No niin, nyt on hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 on vedetty pois. Sitten 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Ja nyt sähköinen loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 46 puolesta 7 vastaan yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijä Peter, valmistelija Peter Liiselle. Tärkeä aihe, niin kuin eilen ilmasto komissaariltakin kuulimme. Onnittelut Peter Liisa. Der Punkt. Seuraava esityslistan kohta 10, COP16, Klimakonferenz. YK on Kankunin ilmastonmuutoskokous. Määräaika tarkistusta jättämiselle oli 9. syyskuuta. Eh, Tässä on aika iso äänestyskokonaisuus. Lähdetään siis liikkeelle. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan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 ja 30. Identtisitkö nämä ovat? Kyllä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. mistä tämä jatkuu. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ei, ei, ei. Mietinpä tässä vain. No, pitäisiköhän tarkistaa tämä 25 vielä. Äänestys on päättynyt. Oli se hyväksytty. Eli 20, 24 raukea, 28 vedetty pois, 26 Florent Sebel puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 ja 27 identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30. Tässä kohta kohdata äänestys. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta, 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää ylätty 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 5, tarkoitus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan ja hyväksytty. neljäkymmentä kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljäkymmentä neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljäkymmentä viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 ja 57 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 54-57 yhdessä. Täällä on EPPltä ja Demareilta kummastakin yksi liikaa. Nyt vielä Demareilta yksi liikaa. Ja nyt on oikean määrä ja Äänestys on päättynyt. Hylätty. Hylätty. Sitten 54 53 identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 68 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seitsemänkymmentä kaksi identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemänkymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 65. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. kaksi raukeaa. 66 Skylakaakikselta. Äänestämme puolesta. 66. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten seuraava sivu. 64. jatketaan siseliltä. 64 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 74 on vain kielellinen. 88 puolesta. Vastaa. Tyhjä, Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. EPPltä ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 80, 81 identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8377 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan vastaan. Tyhjää, hylätty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 86-87 identtiset puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan. Tyhjää. Meni ohi. 85 siis. Vielä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 91-94 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 95 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 96 DVltä kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vasta tyhjä Hyväksytty. Toinen osa puolesta. vasta tyhjä Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 116. Panjaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentäkahdeksan puolesta vasta tyhjää hylätty. 102 raukeaa, 100 raukeaa samoin. Ei, kun täytyykin äänestää korjaan. 102 siis puolesta. Van Bremt 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kolme kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vasta tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää ylätty. Check zweiten Teil. Toinen osa tarkistetaan. Äänestys päättyy. No, hylätty. Sitten 97 raukeaa. 97 osa B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 Parnio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Ylätty. Sitten meillä on identtiset tarkistukset 110 ja 109 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 100 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kuusi. Sata kuusi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 113. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ensimmäinen osa siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 115. Florence Berliiselle puolesta. Unohdinko jonkun tarkistuksen 114? Sen me juuri hylkäsimme. Me menimme nyt tarkistuksen 115. 114, siitä äänestimme koneellisesti. Ah, anteeksi, anteeksi, olin siis liian nopea. Tarkistus 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin, nyt asiat ovat taas järjestyksessä 115 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 118 diveltä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 prodilta puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti 119. Äänestys päättyy hylätty. 123 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 121 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 125 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 126 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 127 puolesta. Vastaan. 126 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eivät täällä kaikki kortilla äänestä, jotka istuvat salissa, siksi tämä tulos saattaa olla eri. Niin, 127. Florence Eberliise puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 157 osa YA puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan ja hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135 leveltä kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 raukeaa. 139 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 Eichhold Hassi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty saattaa 44 puolesta. Osa B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 144 osa A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 151 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 tarkistetaan koneellisesti. Täällä eivät kaikki enää jaksa nostaa käsiä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mm. 153 on hyväksytty. 154 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155. Ah, tarkistetaan toinen osa. Hyvä on. EPPllä on yksi liikaa. Hyväksytty. 155 Itreltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 osa A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 osa B puolesta, Itreltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 merkikseltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 159 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan. 159. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 160 eh, kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tarkistetaan 182. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 Itreltä kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 165. Äänestys päättyy. Hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 170. Äänestys päättyy. Hylätty. 167 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 175 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 180 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 124. Äänestys päättyy. Hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Satayhdeksänkymmentäyhdeksän puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Sitten minulle kerrotaan, että kaksi tarkistusta on poistettu, niinkö? Rova Suli ja herra Franco vetävät tukensa pois tästä tarkistuksesta. Me siis äänestämme tästä, mutta heidän nimensä eivät ole tässä tarkistuksessa. Eli siis tarkistus 200 osa B puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta. Niin, siitä on vain otettu nämä kaksi nimeä pois. Muut vielä tukevat tätä tarkistusta Sonic, Kramer, De Verac, Lasto puolesta. 202 siis vastaan, tyhjää, hylätty. 203 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää ylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 ja 207 ja 47 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tuossa kappaleet. Kuusi tarkistus Delvolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Anteeksi, kahdeksan puol... Kahdeksan siis. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Sähköisesti äänestys alkaa. Meillä on yksi EPP-jäsen liikaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 20 vastaan, ei tyhjä ääniä ja onnittelut lausunnon laatijalle. Tämä on tärkeä perusta jatkokeskusteluillemme täysistuntoon ja Kankunin konferenssiin asti. No niin, hyvät kollegat, me menemme nyt tähän työryhmäämme sikainfluenssasta.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 Please take a seat. Ladies and gentlemen. Pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne, hyvät naiset ja herrat. So, herzlich willkommen. Toivotan teidät sydämellisesti kaikki tervetulleeksi niin valiokuntamme jäsenet kuin asiantuntijammekin ja vieraat, joita olemme kutsuneet. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän työpajamme kuuluissaan flunssavirus H1N1 liittyen. Sehän viime vuonna meille kovasti aiheutti päävaivaa. Ja tänään haluamme nyt puhua siitä, miten jäsenvaltiot reagoivat ja minkälainen rooli Euroopan unionilla oli. Toivotan erityisen lämpimästi tervetulleeksi esittelijämme täällä valiokunnassa Michel Rivasin, joka tulee kirjoittamaan mietinnön tästä aiheesta, joka kyllä aiheutti varsin dramaattisiakin reaktioita julkisuudessa tuolloin aikoinaan. Ja olen hyvin iloinen siitä, että meillä on joukko erinomaisia asiantuntijoita nyt täällä vieraanamme. He osallistuivat kukin oman roolinsa mukaisesti tähän, tämän asian hoitoon. Toivotan teidät nyt tervetulleeksi siinä järjestyksessä, kun minun papereissani lukee, eli John F. Ryan, joka on Sankopääosaston johtaja. Lämpimästi tervetulleeksi Deke. Sankosta, Sankopääosastolta. Meillä on tämän lisäksi vieraannamme Andrei Ris, joka on kansanterveys- ja riskinarviointijohtaja. Samoin tervetuloa Rova Joset Lali, joka on äh, teollisen innovaation äh, asiantuntija omalta pääosastoltaan. Sitten äh, tervetuloa Anitta Jannelm, joka oli Ruotsin puheenjohtajavaltion edustaja. Ruotsihan oli tuolloin vetovastuussa, kun tätä asiaa erityisesti käsiteltiin. Lisäksi olen hyvin iloinen siitä, että Tuomas Löngren on vieraannamme. Hän on EMAN johtaja ja sitten vielä ECDCn entinen johtaja Rova Susanna Jakab. Ja tämän lisäksi ECDCn nykyinen johtaja Mark Sprengelkin on paikalla, joten toivotan myös teidät tervetulleeksi. Sitten on vielä kaksi vierasta. Paula Testori Gocci, joka on Sanko pääosaston pääjohtaja. Sydämestä tervetuloa. Ja sitten meillä on Belgian puheenjohtajavaltion edustaja, tohtori Daniel Reinders. No niin, toivotin todella teidät nyt varsin epävirallisesti tässä tervetulleeksi. Tervetuloa kaikille vielä. Niin kuin totesin, niin kyllä tämän viruksen ympärillä viime vuonna todella kuohui. Ja maailman terveysjärjestö julisti pandemiatilanteen ja luonnollisesti myös Euroopan oli reagoitava. No onneksi tilanne ei sitten osoittautunut niin pahaksi kuin mitä monet ennalta pelkäsivät, mutta eteemme kuitenkin nousi kysymyksiä siitä, miten voisimme ja meidän tulisi valmistautua ja järjestäytyä ja hallinnoida näitä tilanteita, joita pandemiat eteemme voivat tuoda. Ja siksi halusimme tämän työ, työtapaamisen tänään järjestää tämän työpajan. Sihteeristö tässä vielä pyytää minua muistuttamaan aikataulusta. Tänään meillä on kokousaikaa kello 12.30, eli ihan reilusti kyllä, mutta ei mitenkään liikaa, joten muistuttaisin kaikkia esiintyjiämme tästä aikarajoituksesta. John Ryanilla on puheaikaa korkeintaan 10 minuuttia ja panelisteilla korkeintaan 4 minuuttia kullakin. Minun täytyy tässä sitten puheenjohtajan nuija hiukan heilutella ja teitä muistuttaa näistä aikarajoitteista, ettei tämä karkaa käsistä ja että kaikki ehtivät puhua. Joten ehkäpä herra Ryan aloittaa ja esittelee nyt meille tämän kaiken. Olkaa hyvä. Much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä työpajan järjestämisestä. Belgian puheenjohtajakauden konferenssin lisäksi heinäkuussa ja nämä jatkuvat arviot, joita ollaan asiat tekemässä, niin toivon, että tämän päivän työpaja auttaa meitä käsittelemään näitä erityisen merkittäviä kysymyksiä. Tässä pandemian jälkeisessä tilanteessa, kun identifioidaan se, mitä on voitu oppia tästä H1N1-tapauksesta ja kun tarkastellaan, miten reagoimme tähän, tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, kun pyrimme parantamaan reaktiokykyämme tällaisissa kriiseissä ja miten suojelemme jatkossa kansalaisiamme. Ja jotta saavutetaan tämä tavoite, mielestäni ennen kaikkea on, ensinnäkin on välttämätöntä ymmärtää yleinen konteksti joka liittyy influenssaan, miten oltiin valmistautuneita tähän EU-ssa. Ja haluaisin hiukan kommentoida meidän toimivaltuuksistamme EU-tasolla, kun ajatellaan kansanterveysriskien mm, hallinnointia vuodesta 1999 jotta voidaan tarttua tällaisiin tarttuviin tauteihin ja niihin riskeihin, yhteisottanut käyttöön joukon lainsäädäntösäädöksiä, jotta voidaan tarttua kysymykseen. Päätavoitteena lainsäädännössä on saada aikaan järjestelmässä jaetaan tietoa ja koordinoidaan toimintaa, johon ryhdytään tarttuvia tauteja vastaan, mukaan lukien influenssa tapaukset. Ja tätä vahvistan erityisesti 2005, äh, kun hyväksyttiin äh, tällainen EUn influenssapandemia suunnitelma. Tarkoituksena oli paremmin valmistautua tilanteisiin. Myös perustimme riippumattomia virastoja, joilla on asiantuntevusta kansanterveyden alalla tarttuvien tautien kohdalla mukaan lukien ECDC ja EMA. Kuitenkin huolimatta lukon on jotakin poikkeuksia. Nyt on säädöksiä sille lainsäädännössä, että voidaan harmonisoida kansanterveyssäädöksiä jäsenvaltiotasolla. Lissabonin sopimus otti käyttöön viittauksen, rajat ylittävät viittaukset tällaisessa tapauksessa. Joten tämän takia jollakin tavalla voitaisiin sanoa, että suurin osa vastuusta tarttua näihin äh, riskeihin on jäsenvaltioilla, vaikkakin koordinaatiotehtävä on EU-tasolla. Nyt sitten käyn nopeasti läpi näitä päivämääriä, jotka liittyvät H1N1 puhkeamisen. Ensinnäkin meille kerrottiin kahdenkeskisessä yhteydessä USA ja Meksikon kanssa siitä, että uusi virus oli ilmestynyt. Ja tämä nopeasti vahvistettiin sitten maailman terveysjärjestön toimesta. Otettiin käyttöön hätäoperaatio, väline, jonka tarkoituksena on tarttua terveysuhkiin ja välittömästi pidettiin pidettiin kokous jäsenvaltioiden kanssa asiasta ja keskusteltiin, minkälaisiin toimiin ehkä pitäisi ryhtyä, jotta voitaisiin pitää tilanne hallinnassa. Tämä kokous pidettiin, kokouksia pidettiin päivittäin, myös videon välityksellä. Tarkoituksena oli valvoa tartunnan leviämistä ja pohtia, minkälaisiin toimiin saatettaisiin ryhtyä, että rajoitettaisiin viruksen leviäminen ja varhaisessa vaiheessa viruksen, tart- viruksen tarttumisvaiheessa jäsenvaltiot pohtivat, mihin toimiin pitäisi ryhtyä. Esimerkiksi silloin, kun matkustajat saapuvat tai lähtevät riskialueille tai alueilta, minkälaisia neuvoja heille voitaisiin antaa, minkälaisia neuvoja voitaisiin antaa suurelle yleisölle koskien suositeltuja ennaltaehkäiseviä toimia, kuten hygienisiä toimia ja miten mahdollisesti pitäisi käyttää viruksen vastaisia lääkkeitä tarvittaessa. Komissio sitten ehdotti juridisesti sitovaa määritelmää tapauksista ja sitten järjestelmä saatiinkin aikaan siitä, miten tämä tartunta levisi yhteisön alueella. Sitten 11. kesäkuuta, kesäkuuta vuonna 2009 WHO nosti hälytystilaa tasolle kuusi. Tämä tarkoitti sitä, että ensimmäistä kertaa olimme maailmanlaajuisen pandemian tilanteessa sen jälkeen, kun saatiin raportteja yhä suuremmasta määrästä EU, EU, Euroopassa mukaan lukien ensimmäinen kuolemantapaus, joka liittyy tähän H1N1 EUssa, niin terveyskomitea pyrki löytämään yhteisiä periaatteita toimenpiteitä, joilla voitiin tarttua tähän taudin puhkeamiseen mukaan lukien esimerkiksi lau- kommentti koulujen sulkemisesta ja miten hoidetaan tartunnan saatu, saaneita ihmisiä, jotka eivät ole kotimaassa sillä hetkellä. Terveysturvallisuuskomitea antoi myös suosituksia rokotusstrategiasta siis, mitä väestön ryhmiä, väestöryhmiä piti ensisijaisesti rokottaa. Ja komissio sen jälkeen syyskuussa 2009 julkisti tiedonannon H1N1-pandemiasta – Siihen löytyy viisi asiakirjaa kirjaa avainkysymyksistä, jotka käsittelivät siitä, miten hallinnoidaan ja reagoidaan tähän kriisitilanteeseen. Syyskuun lopussa viime vuonna, sen jälkeen kun on annettu myönteinen suositus Euroopan lääkevirastosta, komissio antoi luvan ensimmäiselle pandemian rokotteelle. Jäsenvaltiot ottivat käyttöön rokotusohjelmansa lokakuussa 2009 Tätä tietysti käsitellään vielä enemmän näissä ja muissa puheenvuoroissa tänään. Jotkut jäsenvaltiot antoivat säännöt, heillä oli siis näitä mm, rokotoisilla ei, jotta helpottaisiin ongelmaa, komissio laati yhteisen tarjouskilpailun, joka voitiin tehdä kansallistasolla. Komissio järjesti myös vapaaehtoisen rokotejärjestelmän, jolla voitiin vaihtaa lääkkeitä maasta toiseen. Tämä järjestelmä otettiin käyttöön sen jälkeen, kun Ukrainassa oli tapahtunut taudin puhkeaminen. Siellä huomattava määrä tartuntapauksia todettiin silloin, kun maassa ei ollut minkäänlaisia varastoja antiviruslääkkeistä tai rokotteista. Sama tilanne syntyi myös Bulgariassa johtuen kroonisesta lääkkeiden puutteesta tässä tapauksessa. Pitäisi ottaa esille sen, että jäsenvaltioiden koordinaation lisäksi ter- terveysturvallisuuskomiteassa neuvoston terveysministerit tapasivat säännöllisesti ja pohtivat näitä kehitys, kehityksiä, tilanteen kehitystä. Komissio myös kutsui koolla ja johti ministeritason kokouksen, jossa käsitellään globaalia terveysaloitetta. Se mukana oli G7 plus Meksiko, josta varmistettiin tehokas kansainvälinen yhteistyö. Tämän, sen lisäksi, että se koordinoi toimintaa EU-tasolla komissio aloitti 2010 arvioinnin e, koskien EUn reaktiota pandemian. Näiden arviointien tarkoituksena oli oppia tästä pandemiasta, jotta voitaisiin tehostaa ja parantaa toimintaamme jatkossa. Tämä työ on juuri viety loppuun ja olemme välittäneet kaksi raporttia parlamentin tietoon. Sitä tullaan tietenkin täydentämään vielä tuloksilla, joita saadaan Belgian konferenssin tuloksista viime heinäkuussa e, ja tämän päivän työkokouksista. Tässä pandemian jälkeisessä tilanteessa on aivan erityisen tärkeää tänään säilyttää tämä ponnistelu ja oppia todellakin tästä edellisestä pandemiasta. Ja lopuksi puheenjohtaja ennen kuin avataan keskustelu, pitää arvioida näitä reaktioita. Minä haluaisin vielä korostaa joitakin avainpäätöksiä, jotka tehtiin EU-tasolla kriisin yhteydessä. Ensinnäkin määrite- tapausmääritelmä. Tätä kautta EU-jäsenvaltiot pystyivät sopimaan pääelementeistä, joilla reagoitiin tällaiseen uhkaan, miten tämä sairaus yleensäkin määriteltiin toiseksi, jotta voitiin varmistaa poliittinen sitoutuminen asian. Jäsenvaltiot hyväksyivät neuvoston pää- loppupäätöksessä vaadittiin so- solidaarisuutta ja koordinaatiota koordinaatiota uhan edessä. Kolmanneksi poliittinen sitoutuminen näkyi sitten lausuntoina ja suosituksina koskien riskinhallintaa. Terveysturvallisuuskomitea tässä oli päälähteenä. Jotta voitiin saada aikaan kunnon keskustelua aiheesta, komissio hyväksyi tiedonannon ja viisi työasiakirjaa syyskuussa, jossa käsiteltiin avainkysymyksiä, jotka riittyvät pandemian hallintaan. Tämä työ ja muut aloitteet tukeutuivat investointeihin, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat tehneet aikaisempina vuosina, jotta voitaisiin parantaa valmistautumiskykyä pandemiatilanteissa. Tietenkään ei ole mitään syytä tai mitään syytä olla itse tyytyväinen. Vieläkin voitaisiin tehdä enemmän ja tehokkaammin, ja me toivommekin, että tämän päivän työpaja ja arvioinnit, jotka, joihin viittasin, auttavat meitä parantamaan kykyämme suojella EU-kansalaisia. Kiitoksia puheenjohtaja. Yeah, Mr. Ryan, thank you very much for this. Suuret kiitokset tästä erinomaisesta esityksestä komission kannalta. Ja nyt meillä on todella neljä panelistia, jotka vastaavat näihin kolmeen kysymykseen, jotka olemme nostaneet esiin. Ja pyytäisin, että herra Andrei Ris käyttäisi nyt ensimmäisenä nelisen minuuttia. Olkaa hyvä.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 Jos verrataan sitä, mitä tapahtui muissa maissa, EU eh, e on vastannut eh, nopeasti eh, kriisiin ja varvistanut kriisinhallinnan kansainvälisellä tasolla. Tämä osoittaa, että yritimme saada aikaan koordinointia synergiaa eh, vastatoimissamme. Haluaisin kiittää eh, yhteistyöstä komission palveluyksikön välillä Sankon eh, ympäristöalan välillä – Sitten mitä tulee esimerkiksi rajojen sulkemiseen ja muihin kysymyksiin ja myöskin tiedotus oli tärkeää, koska joka päivä komissio tiedottui, tiedotti eri osapuolille. Terveyskomitea oli tärkein väline, jota käytimme yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa annoimme matkustusinformaatiota ja määritettiin esimerkiksi rokotusten prioriteettiryhmiä. Tällä tavoin taattiin, että jäsenvaltiot toimivat johdonmukaisesti toimissaan ja että EUn kanta näissä kysymyksissä oli selkeä. Ja haluaisin kiittää parlamentista, joka nosti myöskin kriisinhallintaan ja ja äh, tämä äh, vastauksen tehokkuus on tarpeen. Kyllä päätän puheenvuoroni pian. Haluaisin kiittää kahta virastoa, jotka tukivat meitä tässä työssä, ECDC. Kyllä, kyllä, juu, kiitoksia oikein paljon. Me palaamme näihin kysymyksiin sitten. Seuraavaksi rouva ää, Lalista, et Lali, en tiedä kuinka ää, tämä annetaan, mutta joka tapauksessa, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. I was... Kiitoksia puheenjohtaja, olen vastuussa Mark markkinan, markkinaluvista rokotteissa silloin, kun pandemiatila julistettiin silloin. Ja pääosastomme oli vastuussa juurista kysymyksistä liittyen lääkkeisiin. Tämän takia kerronkin, mitä silloin tapahtui aina helmikuuhun 2010 saakka, kun nämä tiedot sitten välitettiin saanko päästötön vuonna 2005, silloin kun pandemia valmistautumissuunnitelma hyväksyttiin, meillä ei ollut juridisia puitteita, jotta olisimme voineet markkinoida kiireellisissä tapauksissa äh, rokotteita, niin kuin tällaisissa pandemiatilanteissa tilanne on, kun hälytystila on kuusi asetusta, asesta ei oltu vielä hyväksytty. Tästä luvanannosta tuli vasta 2004 tarkistuksen jälkeen. Tämän takia meidän piti laatia juridiset puitteet, jotta pystyimme ryhtymään kiireellisiin toimiin ja kirjalliseen, ryhtyä kirjalliseen mark, markkinointilupien antoon 2005 puitteissa. Siksi me päätimme käsitellä pandemiarokotetta erillisenä kysymyksenä, niin kuin teimme aina kaikkien muidenkin influenssarokotteiden kohdalla joka vuosi. Tämän takia me tarvitsimme tällaisen ydinasiakirjan, jotta voisimme varjoida tätä ydinasiakirjaa. Se perustui h 5 n yhteisö tuntui kaikkein lä- läheisemmältä tapaukselta verrattuna tähän. 2009 kesäkuussa WHO nosti hälytystilaa kuuteen. Silloin saimme luvan poikkeuksellisissa olosuhteissa antaa markkinointiluvan, vaikkakin kliiniset tiedot eivät olleet vielä saatavissa. Näin on mahdollista EU-lainsäädännön mukaisesti kuitenkin. Kun oli tällaisia juridisia velvoitteita, teimme parhaamme muiden kollegoimme kanssa olen varmasti omassa samoissa asioista vastuussa. Herra Lönkön oli vastuussa tieteellisestä puolesta. Ja yhteydessä olimme myös pääosasta Sankoon ja muihin, ja me veimme aivan äärilleen sen, mitä tie- tutkijoilta saimme. Meillä oli tietoja viruksen liittymisestä eteläisellä pallonpuoliskolla, ja kesä-syyskuun aikana tehtiin kliinisiä tutkimuksia teollisuudessa siellä, missä virusta esiintyy siis eteläisellä pallonpuoliskolla. Markkinaluvan luvan anto oli siis ehdollista, joka riippui muista lisätutkimuksista, mutta silloin kuitenkin me kaikki teimme kaikkemme, jotta saatiin markkinointilupa. Haalimme kaikki mahdollisen tiedon nämä kaksi tieteellistä erityisryhmä olivat pienet lapset ja raskaana olevat naiset. Heistä oli vähemmän tietoja kuin muista ikäryhmistä näiden kahden välillä. Nämä kaksi huolenaihetta, jotta pystyttiin saamaan markkinoille rokote, joka, jota myös käytettäisiin silloin, kun influenssa saavuttaisi Euroopan, siis kuussa seuraavana talvena ja pyrittiin varmistamaan mahdollisuuksien mukaan turvallisuus, varmuus ja tehokkuus näissä juridisissa puitteissa, jotka silloin olivat vallalla, niin mielestäni toteutimme nämä kaksi asiaa. Lopetan nyt tähän ja vastaan mahdollisiin kysymyksiin. Thank you very much, madam. Kiitokset rouva Lallis. Ja nyt jatkamme entisen puheenjohtajan, valtionedustajan Ani Tajanen Ruotsista. Olkaa hyvä. Kiitoksia siitä, että meidät kutsuttiin osallistumaan Maria Larsson ministerikin kutsuttiin, mutta hän ei valitettavasti päässyt paikalle, koska uusi hallitus vannoi virkavalansa Ruotsin parlamentissa tänään. Niin, meidän tulisi olla ehkä aika varovaisia johtopäätösten suhteen, miten tätä pandemiaa hoidettiin, koska arviothan ovat vielä kesken. Tämän lisäksi haluamme korostaa, että kriisien päätöksen tekoa täytyy tietenkin äh, ymmärtää sitä kautta, äh, että päätökset tehdään siltä pohjalta, mitä tietoa on saatavilla. Päätöksiä on tehtävä, vaikka kaikkea mahdollista tietoa ei vielä olisikaan, ja vaikka tieteellistä epävarmuutta onkin. Ja tällaisessa tilanteessa on parempi tehdä liikaa kuin liian vähän, äh, ja on parempi, että tehdään paljon kuin, että sitten kritisoidaan sitä, että ei tehty yhtään mitään, kun toimia, toimet olivat välttämättömiä. John Ryan tässä totesi, että tämä on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia myös ihan operationaalisella tasolla ja että ihan päivittäinen asianhallinnointi on jäsenvaltioiden vastuulla. Myös useimmat interventiot toteutetaan alueellisina tai paikallisina päätöksinä näiden kautta. Ja pääperiaatteena kriisin aikana tulee olla se, että päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä niitä, jotka kriisistä kärsivät. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettemmekö olisi tehneet yhteistyötä Euroopan unionin tasolla. Kyllä me teimme ja mielestämme tämä toimi hyvin. Mitä puheenjohtajavaltio sitten teki? Järjestimme pandemiavalmiudesta heinäkuussa asiantuntijakokouksen, samoin ministerikokouksen tämän jälkeen, jolloin ministerit keskustelivat pandemiasta. Tämän lisäksi neuvoston työryhmä keskusteli pandemiasta. Ylimääräinen ministerikokous järjestettiin lokakuussa ja saatiin neuvoston päätelmät. Ja lisäksi meillä oli tämä komission erinomainen asiakirja pandemiavalmiudesta. Tämä tiedonanto, eli myös yhteistyö komission kanssa toimii erinomaisesti. Joulukuussa puheenjohtaja kautemme päätteeksi keskustelimme vielä neuvostosta tässä, neuvostossa tästä asiasta ja samoin maailmanlaajuisesta terveysaloitteesta. Mitä saimme aikaan? Jo Heinäkuussa Jönköpingin asiantuntijakokouksessa saimme aikaan päätöksiä siitä, että meidän tulisi siirtää valmiustaso pandemia, pandemiaksi. Tämä oli ihan yksimielinen päätös jäsenvaltioiden välillä. Ja asiantuntijamme katsoivat tämän lisäksi, että kansallista pandemiasuunnitelmaa täytyy muuttaa ja sen täytyy sopeutua tilanteeseen. Mutta kriisiaivat eivät ole oikea hetki valmiusjärjestelmiämme lähteä muuttamaan. Tietenkin näitä muutoksia on tehtävä pandemian aikaan, ja tämä on olennainen osa kriisivalmiusjärjestelmämme. Katsoimme tuolloin heinäkuussa tämän lisäksi, että joillain jäsenvaltioilla oli rokotteita, toisilla taas ei ja sopimuksia rokotteiden saamisesta. Ja näin jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle mahdollisesta halustaan hankkia näitä rokotteita yhdessä yhteisen tarjouskilpailun kautta ja myös vaihtaa rokotteita tarpeen mukaan keskenään tai toimittaa niitä toisilleen. Ja tämän lisäksi pyydettiin komissiota ilmoittamaan mahdollisista yhteistyöaloitteista tulevaisuudessa ja tiedämme, että tällä hetkellä tämä valmistelutyö on käynnissä. Niin kuin tohtori Ryan tuossa totesi, valitan, että aikanne on päättynyt. Niin, mutta voisiko ehkä neuvosto kuitenkin käyttää yhtä paljon aikaa kuin komissio, kun meidät tänne nyt on kutsuttu tästä puhumaan? No tätä ei kyllä oltu varattu tätä aikaa teille. Ehkä voitte palata tässä sitten vielä asiaan, kun vastaatte kysymyksiin. Kiitoksia tästä esityksestänne. Nyt pyytäisin, että Eman johtaja Tuomas Löngren kertoisi meille kannasta kannasta. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Minä yritän vastata teidän kolmeen kysymykseen ja aloitan ensimmäisestä. Euroopan lääkeviraston päätehtävä on se, että arvioidaan nopeasti äh, rokotteet sen jälkeen, kun pandemia on julistettu. Sitten äh, annetaan tietoa terveydenhuollon henkilöstölle ja potilaille äh, näiden rokotteiden oikeasta käytöstä ja kolmanneksi mm, tarkastellaan näiden rokotteiden turvallisuutta. Käytön aloituksen jälkeen. Yhteistyö alkoi jo 2003 komission palveluyksiköiden kanssa. Olimme valmiita ottamaan käyttöön ohjelman, joka olimme suunnitelleet jo vuosien ajan muun muassa menettelyjen ja resurssien virtaviistamista sitten, kun pandemia oli julistettu. Meillä oli 65 täysipäiväistä henkilöä töissä, jotka olivat sitoutuneet työskentelemään tämän asian parissa. Ja meillä oli tällaisia avainasiakirjassa rokotuksia, jotka nopeasti saatettaisiin sopeuttaa pandemiavirukseen. Ja ennen kuin pandemia tunnistettiin, meillä oli näitä ja niitä sitten sopeutettiin pandemiavirukseen. Sitten menetään toiseen kysymykseen hyödyistä ja riskeistä – Tämä prosessi perustuu pitkän ajan kokemukseen vuosittaisista viruksista. Ja hyötyjen ja riskien tasapaino on tietenkin jo aina huomioitava. Se täytyy perustua olemassa olevaan tietoon ja lääketieteelliseen tietoon. Meillä oli kolme hyväksyttyä rokotetta tutkimusta, joka perustui kliinisiin tutkimuksiin yli 6000 eh, ihmisen kanssa, mukaan lukien lapsia. Me tiesimme, että ne toimivat ja että ne ovat immunivastustusta eh, rokotetuissa ihmisissä, eikä eh, kliinisissä tutkimuksissa löytynyt vakavia sivuvaikutuksia. Tiesimme myös, että valmistusprosessi oli korkeimpien standardien mukainen ja meillä oli mahdollisuus hyväksyä rokote ääriolosuhteissa olosuhteissa ja olimme myös varmistaneet, että meillä oli hyvää seurantaa sitten, kun rokote on hyväksytty. Nyt meillä on noin 4-5 eh, miljoonaa ihmistä, 45 miljoonaa ihmistä, jotka on rokotettu tällä rokotteella ja olemme jatkuvasti seuranneet tämän rokotteen eh, turvallisuutta, emmekä tähän mennessä ole löytäneet yhtään vakavia sivuvaikutuksia. Sitten menetään kolmanteen kysymykseen meidän pandemiavalmiussuunnitelmanne tarkoitti sitä, että meillä oli pääsy kaikkiin parhaimpaan tieteelliseen tietoon Euroopan unionissa. Joka vuosi on nettisivulla asiantuntijat esitäytyvät CV-llä ja e, e myöskin antavat julkisen julkisesti ilmoittavat sitoumuksistaan tällä nettisivulla. Parlamentin kanssa on tehty yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa ja jokainen lausunto, tuo, jokaista lausuntoa seurataan. Meillä on laadunvalvonta ja tarkoituksena on varmistaa, että lopputulos ei ole kenenkään yksittäisen henkilön käsissä. Meillä on erityisiä avoimuusmenetelmiä, mitä tulee pandemiarokotuksiin. Meillä oli omat nettisivut ja, ja kuvasti julkaisimme lehdistötiedotteita, joita noimme kyllä erittäin avoimia. Now... Kiitoksia, suuret kiitokset. Rouva Susanna Jakab oli aiemmin ECDCn johtaja ja puhuu nyt tässä äh, roolissaan. Nyt hän on WHOn edustaja. Kiitän ensinnä kutsusta. Mielelläni teinkin yhteistyötä Hervan parlamentin kanssa myös uudessa tehtävässäni WHOssa. Äh, Kiitoksia tämän tilaisuuden järjestämistä. On erittäin tärkeää käydä läpi sitä, miten EU toimii toimielimet ja jäsenvaltiot pandemian aikana alkaisin myönteistä viestistä. Mielestäni monet asiat sujuvat varsin hyvin ennen ja jälkeen pandemian. Kuitenkin olemme oppineet paljon, joita me oppeja, joita pitää käyttää jatkossa. Näinä aikoina olin ensimmäinen ECDCn johtaja, kun otin 205, se oli ollut olemassa vain paperilla, se oli lainsäädäntöä oikeastaan vastaajia, ja lintuinfluenssa laajensi e- on rajoja tätä kautta ja meidän piti nopeasti rakentaa tämä toiminta pystyyn ja samanaikaisesti aloittaa jo tuottaa tuloksia. Ja haluaisin sanoa teille, että muistan hyvin, että silloinen komissaari Kibriano pyysi meitä vierailemaan jokaisessa jäsenvaltiossa ja tutustumassa niiden pandemiastrategioihin. Tämä oli valtava haaste. Meillä oli vain vähän kourallinen asiantuntijoita, mutta aloitimme työn ja seuraavien vuosien aikana veimme loppuun tämän tehtävän. Ja tämä huomattavasti vaikutti siihen, että EU todennäköisesti oli parhaiten valmistautunut alue koko maailmassa vastaamaan pandemian asettamiin haasteisiin. Toinen viesti, jonka haluaisin teille välittää, on, että EU-järjestelmä kaiken kaikkiaan toimii varsin hyvin äh, ECDCn rooli silloin lainsäädännön mukaisesti oli riskinarviointi, mutta riskinarviointi toimii vain hyvin, jos sopii erittäin hyvin kokonaisrakenteisiin EU-järjestelmässä ja meidän piti olla lähes yhteistyössä jäsenvaltioiden komission, teidän kanssa täällä Euroopan parlamentissa ja myös puheenjohtajavaltioiden kanssa. Ja minun täytyy sanoa, että todella tämä oli mallikasta yhteistä tämän hätätilanteen yhteydessä. Se seikka, että joudumme rakentamaan ECDCn erittäin nopeasti, se ei tarkoittanut sitä, että me olisi aloittaa helpottaneet tuloksien aikaansaamista jo varhaisessa vaiheessa. Me saimme aikaan useitakin riskiarviointeja. Tämä alkoi jo 2005 ja sitten aina täydensimme tietoja. Meillä oli kaiken kaikkiaan kahdeksan riskiarviointia. Kaikki riskiarvioinnit olivat riippumattomia ja haluaisinkin korostaa sanaa riippumaton. Ne hyvät asiantuntijat olivat laatineet, ne olivat avoimia tasapainoisia tekstejä. Sitten kun laatimme tällaisen riskiarvioinnin, sekä mukana oli parhaat e- tahot ja asiantuntijatahot eu jotka validoivat tämän tekstin ennen kuin välitimme nämä tiedot sitten netissä jäsenvaltioille. Kaikki riskiarvioinnit ovat aina löytyneet ECDCn nettisivulta. Myös säännöllisesti julkistamme tutkimuksia ja annamme ohjeita kansanterveyskysymyksistä niin, että jäsenvaltiot ja komissio voivat käyttää todisteita, joita ECDC syn, saa aikaan. Me toimimme varsin avoimesti tämän näkyy nettisivulta. Sitten on, pidettiin lukuisia kokouksia, mutta en halua käydä niitä nyt läpi yksityiskohtaisesti. Haluaisin korostaa sitäkin, että paljon on arvosteltu asiaa myös asiantuntijoiden parissa niin Euroopassa kuin muuallakin. Halusin puolustaa heitä, koska heillä oli erittäin tärkeä rooli tässä ja he olivat äärimmäisen ammattimaisia ja heitä pitää tästä kiittää. He olivat myös paljon yhteistyössä WHOn aikana näinä aikoina, koska kansainvälinen terveyssääntö tuli voimaan vasta hiljattain ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun sitä testattiin käytännössä ja kansainvälinen terveysasetus selventää roolit ja tehtävät ja vastuut ja antaa puitteet kansanterveyskriisitilanteelle niin kuin tämä oli. Ja haluaisin korostaa sitä seikkaa, että pääjohtajalla on mandaatti julistaa mandaatilla. Kuitenkin hän tekee tämän perustuen kaikkien parhaiten asiantuntijoiden lausuntoihin tukeutuen maailmassa. Ja myös on, ovat, on nämä ohjeet pandemiassa Niitä myös kehittyvät maailman parhaat asiantuntijat, joten ei puheenjohtaja mitenkään pääjohtaja itse toimi tässä. Kiitoksia. jos äh, valokuvaaja on kiinnostunut äh, täällä, niin muistuttaisin, että tai tätä listaa, niin muistuttaisin, että tämä kokous on alkanut kello yhdeksältä, jos täällä valokuva on nyt listaa valokuvaa. Karl-Heinz. No mitä tulee tällaisiin hallinnollisiin kysymyksiin, olen yleensä aika rauhanomainen mies, mutta en voi kyllä nyt aivan hyväksyä sitä, että koko tämän aamupäivän täällä tietyt kollegat toivat mukanaan TV-kameran ja kollegat Äh, voitte olla varmoja siitä, että tuo kamera katsoi, mitä me ää, äh, kukin äänestimme, mutta se, että tuolla nyt äh, joku ö, seisoskelee ja valokuvaa läsnäololistamme ja jää vielä sinne seisoskelemaan, niin en minä 20 vuoden parlamenttiuralla niin kyllä tällaista ole aiemmin nähnyt. Ja kyllä meidän nyt täytyy ehkä jossain vaiheessa kysyä puheenjohtaja, että kuka täällä oikein määrää? No niin, tehdään tämä nyt lyhyesti. Eh, ketkä kannattavat sitä, että täällä saa valokuvata? herralainen. Me olemme hyviä ystäviä, mutta ei tässä nyt kyse ole siitä, hyväksymmekö me sen vai ei. Mutta on olemassa sääntöjä myös eh, parlamentin jäsenten koskemattomuuden eh, suhteen. En minä nähnyt, minä näen vain teidät, en minä nähnyt, mitä tuolla nurkan takana tapahtuu pyytäisimme, että tämä henkilö poistuu nyt salista. Ja pyytäisin, että tämän henkilön nimi myös kirjataan ylös niin, että voimme palata asiaan. Kyllä, turvahenkilöstö tulee huolehtimaan tästä. Ja onhan täällä myös Europarl TV, parlamentin oma TV läsnä. No niin, kiitämme näitä paneelin osallistujia ja nyt kuulemme sitten kysymyksiä. Olin hyvin tiukka puheaikojen suhteen, mitä vieraisimme tulee, olen yhtä tiukka jäsenten suhteen. Tiedätte minuutin kysymyksiä, kahden minuutin vastauksia ja sitten vielä puolen minuutin lisäkysymys ja minuutin lisävastaus. Ensimmäinen ö, lisäkysymys tulee Michel Rivasilta, eli esittelijältä. Me mielellään konkreettisia kysymyksiä. Olkaa hyvä. One minute. Merci, merci, monsieur président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen, että järjestämme tämän kuulemisen. Kysymykseni on se, että onko Euroopan unioni riippumaton vai riippuvainen muista kansainvälistä järjestöistä, koska kysymys, joka nousee esiin, on se, että kun WHO ei julisti tämän pandemian, niin meillä oli vain 144 äh, kuollutta 190, kuolemantapausta 190 maassa, vain siis 144 kuolemantapausta, mutta silti pandemian valmiustasoksi nostettiin kuusi. No, minä sanoin, että meillä on nyt ECDC, meillä on EMA, meillä on eurooppalaisia järjestöjä ja muuta, joten nyt kysyn komissiolta, kenellä on vastuu siitä päättää hyväksymmekö tämän valmiustason kuusi? Kuka vastaa siitä, että tehdään näitä joukkorokotuksia? Ja kuka vastaa tähän kysymykseen? Komissioko? Yeah, it's a, uh, it's very... Niin. Erittäin hyvä kysymys, mutta ei tähän mitään helppoa vastausta varmaankaan ole. Ensinnäkin Euroopan unioni ei ole WHOn jäsen, mutta kaikki jäsenvaltiot ovat WHOn jäseniä. Äh, on äh, yleissopimuksen ovat kaikki jäsenvaltiot äh, allekirjoittaneet ja siinä todetaan, että kun kyse on globaaleista uhista, niin toiminta koordinoidaan WHOn puitteissa. Niin siis WHO on oikea taho päättämään. Näin ovat sen jäsenvaltiot päättäneet ja näin ovat nämä kansainväliset määräykset. Ja Euroopan unioni reagoi tietenkin oman valmiussuunnitelmansa mukaisesti, niin kuin äh, John Ryan tässä äsken äh, selitti. Tästä sovittiin vuonna 2005 ja se oli osa meidän äh, vastuutamme kansainvälisten sopimustenkin mukaisesti. Eli on tärkeää varmistaa, että WHO voi hoitaa oman roolinsa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sehän tietää, mitä se on tehnyt sitten maailmanlaajuisesti. Kiitos. Kiitoksia. Onko vielä lisäkysymys? Kysymys? C'est que l'Union européenne avec ses institutions est dépendante. Niin, tämä oli riippuvainen WHOsta, eikä mitään valtuutta sanoa, että emme ole samaa mieltä siitä, mitä oli päätetty WHOssa. Minkä takia maksetaan EU-toimielimille sitten? Länel, yksi minuutti. Ja sitten rovaa. Länel vielä minuutti. Thank you. Eh- Kiitoksia. Kuten jo sanottiin, tämä ei ole äh, toim- jäsenvaltion toimivaltuuksissa ja ympäri maailmaa meidän on ymmärrettävä on hyvin paljon korkean tason julkisen terveyden asiantuntijoita muissa valtioissa, eikä muissa valtioissa ole kyseenalaistettu tätä WHOn epidemia-arviota. Haluaisimme tätä korostaa. Mm, Sitten Rova Jakob. Chairman. Se puheenjohtaja korostaisin vielä kerran sitä, että riskiarviointi, jonka laadimme ECDC, oli riippumattomia arviointeja, mutta me tarkastelemme samoja tietoja, niin kuin kaikki muutkin järjestöt. Me teemme työtä samojen tietojen pohjalta ja tulimme samantyyppisiin johtopäätöksiin, mutta tämä ei tarkoita sitä, että meidän riskiarviointimme eivät olisi olleet valmiita ja ettemmekö olisi laatineet myös ar- riippumatonta arviointia. Toinen asia, jota haluan korostaa, on, että WHO yleensä tekee konsensuksen pohjalta työtä. On varsin vähän juridisia, sitovia välineitä siellä. Kansainvälinen terveysväline on yksi tällainen ja kaikki jäsenvaltiot kuuluvat tähän juridisesti sitovaan välineeseen, mutta tietenkin tähän liittyy joustoa välineisen, välineen sisälläkin, ja haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy vieläkin enemmän ottaa selvää siitä, miten eh, joustavuutta käytetään hyväksi seuraavassa pandemiassa, kun esimerkiksi pääjohtaja päättää asiasta, niin se johtuu siitä, että eteläisellä pallon puoliskolla vielä tilanne toi, on vallalla EU-ssa ei enää. Siksi meidän pitää pohtia seuraavaa vaihetta, miten alueelliset erityispiirteet otetaan paremmin huomioon globaalissa puitteissa ja mahdollisuudet ovat valmiina kansainvälisessä asetuksessa. Tämä on yksi asia, jota pitää vielä työstää. Kiitoksia ja nyt varjoesittelijät Andervo EPP. Kiitoksia. Olisin hiukan skeptisempi tästä yhteistyöstä ja koordinaatiosta jäsenvaltioiden kesken, josta äsken kuulin, joten menekin suoraan asiaan. Otan esimerkin kansanterveysturvallisuuskomitea, joka on avaintoimija, joka saa jäsenvaltiot toimimaan yhdessä johdonmukaisesti terveyskysymyksissä. Tämä komitea Oliko se kunnolla edustettu? Siis päätökset, tehtiin yksimielisesti tässä komiteassa, noudatettiinko niitä sitten jäsenvaltiossa jatkossa? Toinen kysymys, kun puhutaan koordinaatiosta ja yhteistyöstä, on, tullut, on huomattu, että jäsenvaltiot jokainen omassa nurkassaan ovat kehittäneet omia rokotteitaan. Tämä siis on tajuttu ja tiedetty eikö tässä olisi voitu... budjettivarat, joita oli jäsenvaltiossa käytössä silloin, ja Kysymys kuuluu loppujen lopuksi tässä tapauksessa, kun ajatellaan varastojen määrä, olivatko ne riittävät, riittämättömät, ja jos ei, mitä sitten voidaan saada tilalle? Kiitoksia, ja kuka voisi vastata tähän? Joku panelisteistamme. Rouva Testori voi nyt ottaa johdon käsinsä vastatakseen. This is a future. Kiitoksia, olen pahoillani. Ja nyt me itse asiassa menemme seuraavan paneelin aihealueisiin, kuinka haluamme parantaa tilannetta. Kaksi asiaa. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Lissabonin sopimuksen uuden artiklan perusteella, sehän astui voimaan ensimmäinen tammikuuta, Euroopan unioni e, neuvosto ja parlamentti voivat saada aikaan asetuksen, jolla voidaan hyväksyä toimenpiteitä, joilla torjutaan rajat ylittävä pandemia. Joten nyt me komissio aikoo tehdä ehdotuksen neuvostolle ja parlamentille tämän uuden sopimuksen artiklan pohjalta, että me saisimme oman neuvosto- ja parlamentin asetuksen. Tämä on asia, jota työstämme. Aiomme tämän ehdotuksen tehdä ensi vuonna, koska se on erittäin monimutkainen. Jos meillä olisi ollut tämä ehdotus, jos meillä on tämä ehdotus ja tämä asetus, niin voimme päättää luoda oman pandemia suunnitelmamme ja eurooppalaisen pandemia vastauksen pandemia suunnitelma olisi voinut olla erilainen kuin WHO on, mutta silloin kun meillä oli tämä sikainfluenssapandemia, meillä ei ollut tätä mahdollisuutta ja va- rokotuksista vastaan sitten myöhemmin. Jos tätä kysyn, olen sitä mieltä, että pitää ensinnäkin ottaa sormasta, mikä ei ole toiminut, että voidaan siirtyä seuraavaan ja pyrkiä valmistelemaan tulevaa toimintaa. Siis reaktiona vielä ehkä toinenkin kysymys. Tämä liittyy WHO pelkästään. Olen sitä mieltä, että WHO on julistanut hälytystilan tiettyjen kriteerien pohjalta ottaen huomioon pandemian no, leviämisnopeuden. Oli tietysti vaikea arvioida tätä, kuinka vaarallinen se oli. Sitä ei tiedä ollenkaan, kuinka voidaan tällaista influenssavirusta arvioida. Sitten kun sanotaan, että pitää palata tähän yhteiseen määritelmään WHOn ja EUn välillä. Onko tämä tällainen toiminta, toiminta kestävää? Voilà. No tämä nyt oli toteamus. Olkaa hyvä. niin pandemiakriteerit ovat kolminaiset. Ensinnäkin uusi virus, Toiseksi sen on tartuttava ihmisestä toiseen. Ja kolmanneksi tämä maantieteellinen ulottuvuus, mikä on määritelty kansainvälisissä terveyssäännöissä hyvin selkeästi. On kuitenkin oltava tietoinen siitä, että kun pandemiaa globaalisti arvioidaan, niin nämä tiedot menevät WHOlle tammikuussa, tammikuussa ja toukokuussa ja sitten voidaan katsoa, miten on toimittu. Olen aika varma siitä, että täytyy katsoa käytettyjä parametreja pandemian arvioimiseksi ja voisi olla esimerkiksi tämä taudin vakavuusparametri, joka voisi olla hyvin tärkeä asia, joka on ehkä tulossa. Toinen asia, jota halusin korostaa, olen pahoillani, jos nyt käytän liikaa aikaa, on se, että että jäsenvaltioiden kansanterveystoimissa on eroja, erityisesti siitäkin syystä, että maasta toiseen ero rokotteiden määrissä ja saatavuudessa oli, oli varsin merkittävä ja päätökset rokotusten ohjauksesta tehtiin myös tällä perusteella. Ja kun kansalaiset sitten katsoivat, mitä tapahtuu naapurimaassa, on aika vaikea selittää, miksi eri maat tekevät erilaisia päätöksiä rokotteiden suhteen. Ja tämä on kyllä asia, jota minun mielestäni henkilökohtaisesti täytyisi katsoa, niin että voitaisiin saada aikaan kansanterveys toimien välillä, synergiaa eri maiden välillä, koska mielestäni tämä tiedottaminen oli huonoa. Kiitoksia. Sitten Karin Kaarenpah, joka oli ähm, Demarien varjoesittelijä. No kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia äh, toimielinten edustajia sitä, että he ovat tulleet vieraksemme. Ja lisäksi haluaisin kiittää myös siitä, että tänään keskustelemme siitä, kuinka monta miljoonaa lääkeainosta jäi käyttämättä. Onneksi emme keskustele siitä, kuinka monta miljoonaa henkeä menetettiin. Kun ajatellaan nyt sitä, miten tämä tilanne nähtiin, niin tilanne oli kyllä aika toisen näköinen kuin mitä me nyt täällä tänään kuulemme. Kyllä aika paljon puhuttiin siitä, että tämä nyt on pelkkää hysterian lietsomista ja ettei itse asiassa ollut kunnollista perusteltua syytä pandemian julista, pandemiatilan julistamiseksi. Ja sitten toinen kysymykseni, olivatko EUn toimielimet, oliko niillä tai olisiko niillä ollut mahdollisuuksia vaikuttaa tähän väärään käsitykseen. Ja sitten kun puhutaan toimivallasta, no viimeksi tämä ei ehkä ollut mahdollista, mutta olisiko ehkä tätä asiaa voinut esitellä julkisuudessa hiukan realistisemmin ja miten tämä voitaisiin tulevaisuudessa korjata? Kiitos. Kiitoksia. Osittain Hanna seuraavassa, seuraavalla kierroksella kyse on juuri kyse tulevaisuudesta, joten ehkä tämä kysymys voidaan säästää ensi kierrokselle. Kuka haluaa vastata? Herra Ryan. Was die Vergangenheit angeht? Yes. Um... Niin. Lainsäädäntön uudistus tartuntatauteihin, tämä on asia, jota olemme suunnitelleet tekevämme seuraavana eh, ensi vuonna. Se hyödyntää Lissabonin sopimuksen vahvistettua oikeuspohjaa. Eh, nyt kun katsomme arviointiraportteja ja niiden tuloksia, eh, niin aiomme ensi vuonna – vahvistaa Euroopan, ehdottaa sitä, että Euroopan unionilla olisi enemmän mahdollisuuksia reagoida tämän tyyppisissä tilanteissa. Just No, ihan lyhyesti kyllä tässä oli hyvin paljon epävarmuutta ja tämä täytyy muistaa. Meillä oli aluksi hyvin vähän tietoa siitä, Eh, miten vakava pandemiasta tulisi. Ja meidän täytyisi nyt tässä yhteydessä todella muistaa, mikä tilanne tuolloin oli. Me valmistauduimme huomattavasti eh, vakavampaan skenaarioon kuin eh, miksi pandemia sitten osoittautui. Siitähän ei tullut kovin vakava, mutta luonnollisesti meidän täytyy huolehtia kansalaisistamme ja tämä suhteellisuusperiaate – täytyy aina muistaa ja kaikissa turvallisuussuunnitelmissa myös. Mutta minun pääasiallinen viestini on nyt se, että meidän on oltava huomattavasti joustavampia pandemiasuunnitelmiemme osalta tulevaisuudessa varmistaaksemme sen, että jos pandemiasta ei tulekaan odotetun vakava, niin ähm, meidän täytyy voida olla joustavia ja samoin, jos siitä tuleekin pahempi kuin mitä on odotettu. Kiitos. Kiitos. Muita lisät Vastauksia ei ollut. Sitten Aldekoinen Lepage. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Olen myös iloinen siitä, että on järjestetty tämä kuuleminen kysymyksen Rova Jaakobille. Rova pääjohtaja, silloin kun te puutuitte asiaan ensimmäinen syyskuuta 2009 täällä juuri, luin erittäin huolella teidän puheenvuoronne ja vastauksenne, jota annoitte. Te puhutte erittäin tasapainoisesti todellisista riskeistä tässä H1N1-pandemiassa. Minkä takia näin maltillinen kanta eikö ole sitten näkynyt jatkossa paremmin? Toiseksi te olitte erittäin täsmällinen, kun puhuitte riskeistä, jotka liittyivät sekundaarisiin vaikutuksiin, sivuvaikutuksiin ja missä määrin väestöä piti rokottaa. Kiinnitte huomioon siihen, että piti aloittaa terveistä aikuista. Miksi sitten näin, näin ei kuitenkaan tehty? Ja sitten lopuksi, kun ajatellaan tätä kronologiaa, täällä on yksi epäjohdonmukaisuus. Huhtikuun lopussa 2009 poistitte, nostitte hälytystasoa ja 9 äh, toukokuuta mentiin takaisin kakkoselta yhdelle osoitteiden että vakavuus oli vähäisempää. Kuitenkin sitten kesäkuun alussa CDC, CDCD suositteli WHO on suosituksen seuraamista kutostasolle. Kysyisinkin se seikka, että to, järkevät toimenpiteet, joita ehdotitte, niitä ei sitten, ne eivät sen toteutuneetkaan. Oliko se valinta, oliko se mahdotonta ja minkä takia sitten näin oikeastaan pääsi käymään? Frau Jakob.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 näit, nämä päätökset tehtiin eri tasolla, ne eivät ole ECDCn vastuulla. EUssa on hyvin monimutkainen ympäristö, on meidän kaltaisemme virastoja, jotka arvioivat riskejä ja antavat eh, tieteellistä tietoa ja tieteellisiä neuvoja eh, päätösten pohjalle, mutta jäsenvaltioiden eh, roolina on riskinhallinta ja tehdä päätökset julkisen terveyden toimenpiteistä, ja ne tehdään eri tasolla, komissio niitä koordinoi. Ja koska jäsenvaltiot olivat kaikki mukana kansainvälistä äm, terveyssäädöksiä ja WHO nosti pandemiavalmiustason tasolle kuusi, niin nekin päättivät äh, nostaa sen tasolle kuusi. Meidän täytyy olla paljon joustavampia kansallisissa pandemiasuunnitelmissamme seuraavalla kerralla, jotta voimme olla varmoja, että meillä on myös kansallista joustavuutta. Ja kansainväliset eh, säädökset antavat tähän mahdollisuuden. Jos näette, että Euroopan unionissa ei ole perusteltua nostaa valmiustasoa viitosesta kutoseen, niin voi me kirjata tämän, ottaa tämän huomioon pandemiasuunnitelmoissamme. Meidän täytyy keskustella tästä ja keskustella kaikkien toimijoiden kanssa tästä mahdollisuudesta, miten me sen teemme. Että mahdollisuus tähän on, mutta kyse on enemmänkin riskin hallinnasta kuin riskin arvioinnista. Äh, Kiitoksia tästä vastauksesta, mutta ei tämä kyllä nyt ollut ikävä kyllä vastaus. Tässä sanotaan, että se ei ollut CDCDn vastuulla, ymmärrän hyvin. Mutta minkä takia, mitä sitten tapahtuu tässä prosessissa, että, että se mitä te sanoitte, sitä ei kuitenkaan jatkossa otettu huomioon, missä vaiheessa joku meni pieleen? Tämä on yksinkertainen kysymys, johon tarvitsemme vastauksen. I don't think it, got stuck anywhere. No ei tämä nyt varmaankaan jäänyt mihinkään jumiin. Kyllähän tieto jaettiin jäsenvaltioiden kanssa. Se oli myös meidän äh, nettisivullamme ja se oli kyllä EU-järjestelmän käytössä me järjestimme jäsenvaltioiden kanssa päivittäin videokonferenssin. ECDC-komissio olivat mukana. Meillä oli myös tämä varhaisen varoituksen järjestelmä ja mukana olivat päätöksen, jäsenvaltioiden päätöksentekijät tässä saman pöydän ympärillä. Ja näin sovittiin siitä, mi, mihin toimiin tulisi ryhtyä. ECDCn vastaus oli todella tämä, mutta jäsenvaltioidenhan nämä tuli toimia. Täytyy sanoa, että järjestelmä sellaisenaan toimii. Me todella järjestimme videokonferensseja ja niin edelleen. Niin, ja nyt ehkä tuollainen puheenjohtajavaltio voi vielä vastata. No, niin kuin tuossa jo todettiin, riskien hallinta on erityisesti jäsenvaltioiden, ennen kaikkea jäsenvaltioiden toimivaltaa. Ei tässä asiantuntijoiden välillä ole mitään suurta erimielisyyttä siitä, että WHO olisi tehnyt väärän päätöksen. Kaikki maailmanlaajuiset asian, tai asiantuntijat kaikkialla maailmassa olivat sitä mieltä, että tämä oli oikea päätös. Ja meidän täytyisi muistaa, että ei tällaisia viruksia voi ennakoida, niiden toimia voi ennakoida. Ja meillä on toki ää, paljon opittavaa ja meidän täytyy olla joust, kannattavia, mutta on täysin mahdotonta olla täysin varma. Epävarmuustekijät liittyvät näihin viruksiin ja näin se nyt vain on. Tämän kanssa on elettävä ja me teimme näissä olosuhteissa vastuullisen päätöksen. Kiitoksia. Sitten vielä Rova Matias Guen, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää tämän seminaarin järjestämistä. Olen sitä mieltä, että me kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että muoto, jolla tätä prosessia hoidettiin, oli tapa, joka heikensi paljon toimielinten uskottavuutta EU:ssa. ssa otti niiltä pois paljon lisäarvoa. Oli tällaista vahvaa julkista suuttumusta, koska valtavasti käytettiin rahaa rokotteisiin ja sitten tämä olikin varsin vähän vakava epidemia tai pandemia loppujen lopuksi. Minkä takia ryhdyttiin tällaisiin toimenpiteisiin? Koska avoimuutta tästä ainakin puuttuu. Jos avoimuutta olisi ollut enemmän ja kunnollista tietoa joka vaiheesta, niin silloin ei tarvitsisi toistaa näitä keskusteluita ja kuulemista. Puuttuu siis avoimuutta ja seurattavuutta. Ja siinä epäonnistuttiin ei niinkään valmistautumisessa valvonnassa. Oli paljon epävarmuutta. Mitä teette, jotta voitte saada takaisin uskottavuutenne EU-toimieliminä kansalaisilta? Kiitoksia. ein Rezept um die Olisiko teillä jotain äh, reseptiä uskottavuuden äh, palauttamiseksi? No tämä kysymys jää nyt ilmaan ja tähän aivan varmasti palamme, kun katsomme tulevaisuuteen. Kukaan ei tässä nyt halua suoraan sanoa mitään. Uskottavuus on helppo menettää, mutta sitä on vaikea palauttaa. Marisa sai nyt kuuntele, mutta oliko hänellä vielä puolen minuutin lisää kommentti. Eli mennäänpä seuraavalle kierrokselle sitten, eli mitä, tästä, mitä oppia tästä tulisi ottaa tulevaisuuden suhteen. Marisa, vielä jotain lisättävää? Please. Kyllä, puheenjohtaja, huolimatta siitä, että kysymykseni ei vastattu. Haluaisin tehdä toisenkin kysymyksen, koska ei ole vain niin, että puuttuu tietoa eikä ole avoimuutta. Ja kysymykset, joita tehtiin aikaisemmin, ne ei niihinkään kaikkiin ole vastattu. Ehkä on jonkinlainen malli, johon liittyisi kaikki vaihtoehdot, kun ollaan epävarmuuden tilassa. Ja mitä sitten aiotte tehdä ottaen huomioon kaikki ne kysymykset, joihin ei vastattu. Ja sitten kysymys, jonka minä tein, ei siihen todellakaan vastattu. Puhuttiin aivan toisesta asiasta miten tähän nyt pitäisi tarttua tähän tilanteeseen? Herra Ris nyt vielä uskaltaa vastata, niinkö? En usko, että voin täysin vastata tähän kysymykseen. Ehkä on parempi vastata siihen osittain seuraavassa sessiossa, mutta haluaisin palata menneisyyteen. Tämä vaikeinta oli tiedotusjulkisuudessa ja myöskin terveydenhuollon työntekijöille. Kun tutkimme tätä Belgiassa heinäkuussa, huomasin, että tämä on kriittinen kohta ihan lähtien viruksen määrittelystä ja sen nimestä. Virusta kutsuttiin sikainfluenssaksi ja se aiheutti ongelmia maataloudessa ja eläinlääketieteessä jotain tällaisia tapauksia. Egyptissä tapettiin hyvin paljon ää, äh, sikoja, sitten sitä kutsuttiin meksikolaiseksi virukseksi ja sitten O1N1 tai A-virukseksi ja eri maissa käytettiin eri määritelmiä ja tietenkin sika-influenssa äh, englannin kielessä swine flu äh, oli internetissä eniten esille. Sitä oli hyvin vaikea hallinnoida. Sitten eri ryhmät myöskin ammat, äh, terveydenhuollon ammattilaiset eivät saaneet tietoa, he eivät saaneet oikea-aikaisesti tietoa. Me emme käyttäneet riittävästi aikaa siihen, että välittäisimme tiedon heille eri kautta. Ja kolmas ilmiö tässä pandemiassa ja tiedotuksessa siitä oli sosiaalinen media. Facebook esimerkiksi oli mukana jo tässä tiedotuksessa kuinka paljon niin kutsuttuja asiantuntijoita siellä oli, jotka neuvoivat e, ihmisiä. Kiitoksia. Siirrytäänpä sitten toiselle kierrokselle, eli mitä 2009-2010 tapahtumista on opittu. Ja kysymys on siis, että mitä muutoksia tulisi EUn valmiuteen tehdä, erityisesti mitä tulee sen riippumattomuuteen, avoimuuteen päätöksenteon kohdalla. Paula Testori vastaa meille tässä. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. Kiitoksia oikein paljon. Uskon, että tämän päivän keskustelu, no voidaan äh, kritisoida, mitä on tehty menneisyydessä, voidaan onnitella erilaisia mahdollisuuksia. Meidän pitäisi katsoa myös tulevaisuutta. Äh, tulevaisuus sitten. Komissio äh, työstää erilaisia aloitteita, jotka osoittavat, että me olemme oppineet, että olemme valmiita parantamaan torjuntaamme. Meillä on nyt uusi sopimuksen artiklaa, uusia toimivaltuuksia Euroopan unionissa aiomme ehdottaa neuvostolle ja parlamentille eh, että perustettaisiin järjestelmä, joka varmistaisi paremman koordinoinnin ja paremman torjunnan Euroopan tasolla. Tämä turvallisuuskomitea, josta Rova Delvaux puhui, työskentelee tällä hetkellä eh, neuvoston päätöksen pohjalta. Sillä ei ole mitään oikeusperustaa. Se toimii, se on hyvä mekanismi, hyvä väline, mutta sillä on hyvin huono eh, oikeusperusta. Joten tämä uusi paketti, jota me ehdotamme ensi vuonna, sen tarkoituksena on myös antaa oikeusperusta eh, ja luoda yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Toiseksi meidän täytyy myöskin toimia rokotusten alalla menneisyydessä jäsenvaltiot olivat hyvinkin epäreilussa, hankalassa tilanteessa, mitä tulee ostosopimukseen, mm, luottamuksellisuuslausekkeisiin, joita jäsenvaltioiden oli allekirjoitettava, avoimuutta ei ollut mitä tulee hinnoitteluun ja niin poispäin. Joten olemme nyt työstämässä yhteistä hankintaa, mekanismia, pandemia rokotteita varten ja sitten myöskin yhteisön omaa rokotevarastoa. Tämä on asia, josta me nyt keskustelemme. Toivottavasti parlamentti eh, voi osallistua tähän keskusteluun seuraavina kuukausina. Sitten valmiussuunnitelmia. Tietenkin meillä on Euroopassa jo nytkin valmiussuunnitelma, mutta se on suunnitelma, joka on jäsenvaltioiden vastuulla. Meillä on yhteinen suunnitelma, mutta meidän on varmistettava, että meillä on vahvempi oikeusperusta, jotta meillä on parempaa koordinointia. Eräs asia, joka on erittäin tärkeä koordinointiin liittyen, ovat rokotusstrategiat. Tähän asti jokaisella jäsenvaltiolla on ollut oma rokotusstrategiansa tietenkin. Tiedonvaihtoa oli EU-ssa, mutta olen pahoillani, meillä ei ole ollut hyvää oikeusperustaa rokotestrategian koordinoimiseksi. Oikeastaan sellaista oikeusperustaa ei ollut laisinkaan. Joten meidän on nyt luotava vahvempi pohja. Ja viimeiseksi tiedotus julkisuudessa, se ei ollut kovinkaan hyvää. Me emme välittäneet oikeita viestejä äh, ihmiselle, emme edes äh, suurelle julkisuudelle, vaan äh, ihan asiantuntijoillekin. Asiantuntijatkin olivat eri mieltä Joten me, nämä ovat ne asiat, joiden, joita työstämme, uusi oikeusperusta, yhteinen hankintajärjestelmä rokotteille ja parempaa tiedotusta. Kiitoksia. Kiitokset Rouva Testori. Jäsenvaltioilla on suuri vastuu, herra Reinders, Belgian puheenjohtajavaltion edustaja. Miten, minä, millaisena ne, te näette tulevaisuudella? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin Ilmastar Onkeliksen anteeksi pyynnöt. Hän ei ikävä kyllä voinut tulla itse paikalla, vaikka hän, hänet oli tänne nimenomaan kutsuttu. Tämä on todellakin äärimmäisen tärkeä keskustelu. Niin kuin varmasti muistatte, Belgia puheenjohtajavaltana komission kanssa viime heinäkuun osa järjesti teknisen kansainvälisen konferenssin tästä aiheesta. Teidän valiokuntanne jäsenet oli myös kutsuttu paikalle ja olivatkin siellä. Yli 300 euro, Euroopasta asiantuntijaa myös 300 maista kansainvälisistä yhteyksistä tapasivat tässä yhteydessä. Nämä, tänne kutsuttiin käsittelemään sitä, mitä voitiin oppia tästä H1N1-kokemuksesta ja miten voitiin valmistaa poliittista keskustelua, jota Euroopan terveysministerit viime heinäkuun alussa käyvät epävirallisessa kokouksessaan. Neuvoston loppupäätökset, jotka hyväksyttiin 13. syyskuuta tänä vuonna, on myös välitetty WHOlle. Kuten tiedätte, sehän tekee tällä hetkellä työtä ja tutkii sitä, miten kansainvälinen terveysasetus voidaan to- toteuttaa. Käytännössä, hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin hiukan puhua näistä johtopäätöksistä, joihin ministerit päätyivät neuvostossa. Ensinnä haluaisin korostaa, että kansallisen politiikan tehokkuus ja tuloksellisuus, jota äh, tässä yhteydessä toteutetaan usein, kyseenalaistetaan verrattuna sieltä naapurimaiden politiikkaan, niin tämä on voitu jo todeta, että koordinaatio ei ole ollut mikään vahvuus tässäkään tapauksessa. Ja tämä osoittaa, että on tärkeää harjoittaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja toimielinten ja alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Ajatellaan eurooppalaista, kun puhutaan pandemiosta, niin se ei enää riitä. Pandemiahan on globaali ilmiö ja tällä tasolla pitää myös toimia. Tämän takia täytyy nopeasti välittää johdonmukaisia hyviä tietoja ja harjoittaa terveysseurantaa. Tämä on ensi yksi läksy, joka saatettiin oppia. Hyvä koordinaatio jäsenvaltioiden kesken, mitä tulee varhaiseen valvontaan, seurantaan, on olennaisen tärkeää, jotta voidaan mahdollisimman hyvällä tavalla arvioida tilanteen vakavuutta. Sitten tiedottaminen jäsenvaltioiden ja EUn kesken, mutta myös muun maailman kanssa, sitä pitää kaikkea vahvistaa epidemiologisissa kysymyksissä, samoin viruskysymyksissä ja niin edelleen. Tiedonanto, tiedottaminen kansalaisille, sitä pitää harmonisoida eh, kaikkien tahojen kesken. Pitää käyttää eh, antiviruslääkkeitä, rokotteita. Tästä keskusteltiin paljon tiiviisti ja on pakko todeta, että tämä onkin sellainen alue, jolla johdonmukaisuus ja yhteistyö erityisesti tarvitsevat vahvistusta jatkossa. Kun ostetaan yhdessä rokotteita, tähän suositeltiin, kun neuvoston loppu päätelmässä Rova Testori puhui myös tästä. Sen tarkoituksena ei ole vain varmistaa se, että toimitaan johdonmukaisesti, vaan pyritään takamaan kaikille rokotteet ja antiviruslääkkeet, jotka ovat laadukkaita ja edelleen pyritään vahvistamaan solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken, samoin muun maailman kanssa. Eurooppalaiset terveysministerit Belgian puheenjohtajalla suostuivat yhteistyön komission ja sen eri virastojen kanssa, jotta saadaan aikaan suurempaa solidaarisuutta kriisitilanteissa. Lausuntojen riippumattomuus ja tieteelliset suositukset, avoimuustiedossa, kaikki nämä ovat huomattavia haasteita tulevaisuudessa, niin kuin muut muuten on korostettu Euroopan neuvoston kokouksessa viime kesäkuulta. Jäsenvaltiot ja komissio ovat sitoutuneet tukeutumaan vieläkin enemmän riippumattomaan tieteelliseen tietoon. Kiitos, kiitos paljon tästä puheenvuorostanne. Ja nyt eh, Emean herra Lundgren. Kiitoksia. Tässä pelkkiä erityisesti eh, korosti terveydenhuollon ammattilaisten roolia ja me olemme tätä jo aktiivisesti katsoneet ja haluamme ottaa heidät tähän työhön entistä paremmin ja halusimme lisäksi määritellä paremmin virastojen ja kansallisten tahojen roolin. Tohtori Spanger ja minä teemme tätä työtä nyt ja katsomme, miten voimme valtavirtaistaa näitä eri vastuita, kun kohtaamme näitä uusia pandemiahaasteita. Haluamme pandemia rokotteiden lupamenettelyjen suhteen enemmän joustavuutta. Esimerkiksi lintuinfluenssia tämän on osoittanut ja myös viimeisin kokemuksemme siitä, että pandemiaviruksiin liittyy aina näitä epävarmuustekijöitä. Ja siksi siksi, kun näitä erilaisia influenssaviruksia tulee ja ne ehkä kohdistuvat äh, voimakkaammin tiettyihin väestöryhmiin, niin meidän täytyy olla joustavampia kuin olemme tähän mennessä olleet. Eri kumppanit, eri toimijat ja sidosryhmät on otettava paremmin huomioon ja juuri rokotustrategia ja lupamenettelyn suhteen täytyy eri tahojen toimintaa yhdenmukaistaa entistä paremmin ja vahvistaa sitä. Kun tulevaisuuteen katsotaan, niin tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa rokotteet saadaan entistä nopeammin kansalaisten käyttöön. Ja juuri kliinisten kokeiden tiedot tulisi saada ehkä käyttöön entistä paremmin, jotta pandemiaa rokotteet saataisiin valmistettua ja käyttöön. Lisäksi pitäisi ehkä tätä lupamenettelyä, hyväksymismenettelyä todella nopeuttaa. Sitten meillä on tämä raportointijärjestelmä ja todella eri sidosryhmien välisiä suhteita tulisi vahvistaa juuri myös Mm, rokotteiden turvallisuuden suhteen. Teollisuus valmistelee omat tutkimuksensa, mutta tämän ja riippumattomien julkisen rahoituksen kautta hankittujen tutkimusten välisen tasapainon on oltava entistä parempi niin, että tuotetiedot ovat ajantasaisia. Ja lopuksi, mitä tietojen keräämiseen tulee, niin olemassa olevat olemassa olevat rekisterit, kuten esimerkiksi raskaana olevista naisista käytössä olevat rekisterit. Jos nämä kaikki saataisiin käyttöön, niin tämä helpottaisi toimintaa huomattavasti. Kiitos. Kiitoksia, herra Lundgren. Ja nyt ECDCn uusi johtaja Mark Sprenger. ECDCn tulevat toimet, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Näin kolme asiaa, jotka voidaan oppia ECDCstä. Ykkösläksy. Julkisen terveyden asiantuntijoiden pitää laatia hienovaraisempia, varhaisempia arviointeja tasosta, uhan tyypistä, joka liittyy uusiin viru, viruksiin, ja palaan kohta tähän vielä. Tämä on kyse, tässä on kyse riskiarvioinnista. Sitten toinen asia, joka pitää oppia, on, että meidän analyysimme riskin tasosta, joka oikeuttaa julkiset investoinnit, kun kehitetään ja otetaan käyttöön uusia rokotteita joko väestölle, koko väestölle, tai eri väestöryhmille. Tätä kaikkea pitää hienosäätää paljon enemmän. Mielestäni tämän, tähän pitäisi ottaa mukaan myös taloudelliset ja sosiaaliset analyysit kustannuksista, hyödyistä ja riskeistä, kun ryhdytään tällaisiin rokoteohjelmiin. Pandemian, pandemia tai muut hätätilanteet, niin rokotteiden kohdalla on tärkeää, että on tällaisia virallisia tarkastuspisteitä, joissa aikaisempia päätöksiä tarkistetaan ottaen huomioon uudet, uusimmat tiedot ja analyysit. Toisin sanoen me aloitamme päät- analysoimaan tietoja heti, kun saamme, tai päätöksen kun tehdään, saadaan uusia tietoja. Sitten pitää hienosäätää riskitiedottamista. Tämä tiedotustilanne on kehittynyt, tämä mainittiin jo aikaisemmin. Esimerkiksi käytän yhä enemmän tällaista sosiaalista mediaa hyväksi. Meidän pitää paremmin ymmärtää, minkälaisia viestejä, mitkä media lähteet todellakin saavuttavat kansalaiset. Epidemia osoitti senkin, että terveystyöntekijät ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa. Jos he eivät ole vakuuttuneita meidän viesteistämme silloin, suurikaan yleisö ei ole vakuuttunut. Henkilökohtaisesti minä uskon paikallisen tiedottamisen vahvuuteen, joten nyt palaan ykkösläksyyn. Pitää saada ja tarkempia varhaisia riskianalyyseja seuraavassa epidemiassa. Haluaisin, että ECDC ottaisi mukaan enemmän parametreja, kun se arvioi riskejä kuin vain tapausten määrä ja miten tämä on maantieteellisesti levinnyt kun saadaan tällaisia sofistikoituneempia arviointeja aikaan, tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme parempaa, parempia tiedonkeruujärjestelmiä influenssoista Euroopassa ja luonnollisesti ECDC voi olla johtavassa asemassa, kun kehittää tällaisia järjestelmiä. Ja voinkin kertoa teille, että tässä työohjelmassa, jota on ehdotettu ECDClle, voitte löytää sieltä myös budjetin näihin kaikkiin eri kohteen, jotka mainitsin. Haluaisin myös korostaa, että investoinnit kansallisella tasolla laboratorioihin järjestelmiin, jotka saavat aikaan rokotetaan ovat, ovat asain, avainasemassa. Investoinnit paikallisella tasolla on, tai kansallisella tasolla on ainoa keino varmistaa hyviä tietoja. Meillähän ei ole mitään laboratorioita, mutta jos meillä on hyviä tietoja, se johtuu siitä, että ECDC voi laatia myös hyviä riskiarviointeja. Meillä on siis vieläkin työtä edessä. Kiitoksia. Okay, a lot to do. Paljon tehtävää epäilemättä. Sitten jälleen kysymyksiä. Varjoesittelijät ensin. No niin, olkaapa hyvä, Vodevo. Ben, je me réjouis du, du Niin. Haluaisin puhua tästä kansan terveyskomitean uudesta roolista, mistä sen roolin pitää todellakin olla vahva, erityisesti neuvoston suuntaan. Olemme tyytyväinen näistä neuvoston ajatuksesta, josta puhuttiin hetki sitten, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että vuonna 2001 ja 2005 komissio oli jo tavallaan puskenut jäsenvaltiota sen suuntaan, että saadaan aikaan parempaa koordinaatiota. Ja vieläkin ollaan tässä tilanteessa vuonna 2010 ja huomataan, että on samoja puutteita. Tämä on ehkä tyhmä kysymys, voitte sanoa minulle näin, mutta onko tällä hetkellä todellista tahtoa, poliittista tahtoa Ilman hän ei voida mitenkään edetä. Ei edetä, koska loppujen lopuksi huomataan, että se ristiriitaisen testejä on vältetty viestejä vältetty rokotukset kaikille, joillekin ryhmille, voidaan valita joissakin maissa, ei muissa. Ymmärretään hyvin, että suuri yleisö on ollut aivan hämmentynyt. Tiedottaminen on tärkeää. Onko pohdittu myös jonkinlaista yhdenmukaisuutta viesteissä, joita pyritään välittämään ja myös tällaisia sopeutettavia viestejä. Tämä on varsin vakavaa. Siis suuri yleisö voi menettää luottamuksen näihin tämän tyyppisiin viesteihin. Reaktio. E, äh, olisiko täällä jotain reaktioita, Rouva Testori? Niin, minä puhun myös äh, puheenjohtajavaltion puolesta, jos herra Reinders äh, antaa minun ei, eh, ei tässä nyt ole mitään eturistiriitaa, eh, mutta kyllä meillä on todellista poliittista tahtoa ja tämän osoittaa neuvoston johtopäätös, joka eh, hyväksyttiin kaksi viikkoa sitten epävirallisen ministerikokouksen jälkeen Belgian puheenjohtaja kauden aikana. Niin, kyllä tässä pyydettiin, että komissio ehdottaisi jotain yhteisen hankkeen Kiinan suhteen. Niin, se on totta kaksi vuotta sitten eh, jäsenvaltiot eivät halunneet yhteistä varastoa, yhteistä hankintamenettelyä. Nyt eh, ne sitä haluavat, joten todellista poliittista tahtoa on. Olen iloinen tästä joka kerta, kun luen näitä neuvoston johtopäätelmiä, löydetään vähän samantyyppisiä lauseita. Tietenkin minä toivon, että seuraatte erittäin valppaasti ja me olemme myös tässä valppaina tässä asiassa ja seuraamme tilannetta. Monsieur Rennes. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Lisäisin hiukan siihen, mitä Rouva Testori äsken sanoi puheenjohtajan nimissä. Edustan tässä Belgia. Mielestäni ei todellakaan vielä olla saatu aikaan yhtenäistä kantaa kaikkien jäsenvaltioiden kesken, mitä tulee kriisien hallintaan. Se on aivan ilmeinen seikka. Ikävä kyllä. Mutta toisaalta uskon, että 2001-2005 aloitteet ovat edistäneet asioita ei enää ole 27 y- y- maata hajallaan. Oli koordinaatiota, oli edistystä. John Ryan juuri tästä kertoi johdannossaan. Tiettyä edistystä ja parannusta tuo aikaan, se olisi riittämätöntä. Tässä tapahtumat viime vuodelta aiheuttavat sen, että mennään vieläkin enemmän eteenpäin. eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia sitten Dagmar Roth-Berendt. No, tervetuloa vaan äh, todellisuuteen. Mukava kuulla tätä kaikkea, mutta kuka viime vuonna äh, pandemian kourissa olisi sanonut, että ei tehdä mitään, otetaan ihan rauhallisesti. Ja nyt äh, WHO ei ole meillä mikään auktoriteetti, nytkö me sen vasta huomaamme. Siis se on täyttänyt Afrikan, Aasian tarpeet tai muiden alikehittyneiden maan osien, mutta eihän tämä meille Euroopalle ole riittänyt. Ei tämä ole meille mitään uutta ja Thomas Lundgren ja Emma tekevät parhaansa sitten, kun niillä on siihen lupa. Ja ECDC myös, ja Sprenger on aivan oikeassa halutessaan aiempaa analyysiä mutta Testori ja Raides tässä ovat sanoneet sen, mitä tässä kuuluukin sanoa. Jos meillä ei ole oikeus perustaa, niin ei tässä päästä puusta pitkään. Tämä on turhaa koristelua vaan ympärillä sitten. Niin kuin Testori sanoi, tarvitaan uutta lainsäädäntöä, tarvitaan oikeusperusta ja täytyy sanoa, että missä mennään. Ja että siellä, missä ollaan, on juuri jäsenvaltioista riippuvainen tilanne tällä hetkellä, eikä kenestäkään muusta. Kiitoksia siinä ei varmaankaan mitään vastausta tarvita. No niin. No ehkä joku haluaa vastata, en minä vaan tiedä. Niin. Tämä nyt oli hyvin selväsanainen viesti. Tässä ei mitään jäänyt avoimeksi. Sitten Corinne Pats. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin allekirjoitan täysin sen, mitä Dagmar Rothberg tässä sanoi, mutta kuitenkin haluaisin palata se, mitä pääjohtaja ECDCstä kertoi meille, koska selvästi aivan hyvin ja oikein, mitä hän sanoi, mutta tämä maksoi kuitenkin valtavasti rahaa EUlle. Rokotettiin yleisessä tasoa kansalaisia, eikä kuitenkaan toimitettaisi operatiivisesti tehokkaasti, mitä tulee itse sairauden hoitoon tai epidemian hoitoon. Joten kuulen kyllä, mitä te tässä meille sanotte, ja haluaisin kysyä teiltä pääjohtaja, mitä pitäisi saada aikaan, jotta voitaisiin olla täysin toimintakykyisiä tällä tasolla, jotta voitaisiin taata meille täysin riippumaton, riippumaton asiantuntemus, jonka myös suurin osa saisi tietoonsa, koska me tarvitsemme näitä kahta osatekijää, siis varmuutta, riippumattomuutta asiantuntijan lausunnossa koskien kaikkia myös koskien kaikkia ryhmiä, yritykset, jotka valmistavat lääkkeitä. Emme ole kuitenkaan puhunut ollenkaan vastuusta, se on kuitenkin erittäin tärkeä aihe. Sitä ei ole ollenkaan käsitelty. Täysriippumattomuus ja hyvä julkinen tiedottaminen. Kuka tähän vastaa? Herra Sprenger. Yes, what we need at... Niin, se mitä me taamme ECDCssä on sitoutunutta henkilöstöä ja on sitä, enkä minä haluan nyt pyytää lisää määrärahoja. Kysymys, joka liittyy avoimuuteen, voin sanoa, että meillä on talon sisäisiä asiantuntijoita, he tuntevat työnsä ja he ovat asiantuntijoita. Me olemme ei julkaisseet heidän Ähm, sitoumuksensa. Äh, se on kaikki meidän nettisivuillamme. Ainoastaan muutamia asiantuntijoita konsultoidiin, äh, ulkoisia asiantuntijoita konsultoitiin pandemian aikana, mutta työntekivät äh, talon sisäiset asiantuntijat, joten tässä ei ollut mukana henkilöitä, joilla oli jotain suhteita lääketeollisuuteen. We, uh Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kovasti arvostanut tällaista tahtoa, jota osoititte rouva testori, kun sanoitte, että tarvitaan tällaista poliittista tahtoa. Mutta jotta samaan aikaan solidaarinen Eurooppa, siis ostetaan yhdessä koko Euroopalle rokotteita, niin Euroopan pitää kyllä myös olla uskottava. Ja jotta olisi uskottava, viittaan siihen, mitä tässä äsken sanottiin, mm, Lepage pitää lopettaa tällaiset eturistiriidat. Herra Sprenger tässä vastasi, että hän on erittäin hyviä asiantuntijoita, olkoon, ja samanaikaisesti pitää ymmärtää, että rahoitetaan eurooppalaisin varoin. EMA-tasolla tämä on hiukan herkempi tilanne, koska 80 prosenttia siis saavat rahansa äh, lääketieteen lääketieteen teollisuuden laboratoriolta. Tässä on pikkuinen ongelma, mitä tähän eturistiriitaan. Te hiukan siihen viittasittekin sitä käsitellään British Medical Journalissa. Kaksi EMAn asiantuntijaa olisivat osallistuneet Tamifluun luvanantoprosessiin kuitenkin, että he olivat eturistiriidassa äh, laboratorion kanssa. Herra Lundgren, me tarvitsemme todellakin, jos halutaan yhdessä edetä asioissa, että ei ole mitään eturistiriitoja niiden ihmisten kohdalla, jotka antavat lupia ja joita voidaan palkata myös näissä laboratorioissa. Kysymys oli siis selvä, sanoi puheenjohtaja. Ja toinen asia vielä, avoimuus kliinisissä tutkimuksissa. Tässä toisenkin mahdollisuuden ensimmäisen kysymykseen vastauksia. Kuka haluaa vastata vastuudesta? Monsieur Lundgren. Lundgren. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Teidän ymmärrettävä, että asiantuntijakomiteat eivät ole riippuvaisia minusta esitisen johtajana. Komitean jäsenet nimitetään jäsenvaltioiden taholta, joka jokaisella jäsenvaltiolla on komiteassa yksi jäsen. Nämä komiteat ovat täysin riippumattomia kaikenlaisista rahoituksesta, joten lääketeollisuus della ei ole vaikutusta tähän, kun se maksaa 80 prosenttia. Komitea on täysin riippumaton. Meillä on varsin tehokas järjestelmä, jolla valvotaan eturistiriitoja. Ja voin sanoa, että tämän viikon torstaina otamme tämän esiin hallintoneuvostossa ja tarkastelemme eh, eturistiriitoja. Joten tästä eh, näkökulmasta ei ole mitään mm, vaikutusta mitä tulee viraston rahoitukseen ja näihin tieteellisiin komiteoihin. Ne ovat täysin riippumattomia toisistaan. Tämän halusin nostaa esille. Lisäksi halusin nostaa esille sen, että kun komitea tekee päätöksiä, niin yksittäisillä jäsenillä ei ole vaikutusta lopputulokseen. Meillä on laadun arvon, valvontaa ja samoin tämän tässä aluksi, että meillä on äh, esittelijöitä, varjoesittelijöitä äh, ja myöskin laadun valvontaa, joten ei ole mahdollista, että joku yksittäinen jäsen pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon. Minä haluan sanoa tämän aivan selvästi. Michel? Donc je vous prends au mot. Donc... Niin, otan nyt tätä sanasta kiinni. Voitteko välittää kaikki asiantuntijoiden nimet ja, ja liittäen tähän tällaisen uh, in, intressiilmoitukset, tai, koska jos yksikin pystyy vaikuttamaan, se ei riitä. Kaikkien pitää toimia täysin laboratorion ulkopuolella. Sitten on no, toinen asia, siis tällaista jääviystodistuksesta tarvitaan. Voitteko antaa meille kliinisiä tutkimuksia, joita te laaditte? mitä tulee luvanantoihin, koska monet järjestöt sanovat, että te, eivät, te ette laadi tällaisia täsmällisiä klinisiä tutkimuksia, mitä tulee markkinointiin. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan toimielimiemme uskottavuutta. Mr. Lundgren. Um, kun puhutaan eturistiriidoista ja jäsenistä, niin löytyvät meidän internetsivulta. Voin näyttää teille, jos haluatte. Ihan helposti se eh, ei ole mikään ongelma. Mikä oli toinen kysymys? Niin, e, pääsyt tietoihin. Me olemme julkaisemassa e, raportin, josta löytyy kaikki kliiniset tiedot ja Eh, yksittäisen yritykseen, yksittäisen henkilön pyynnöstä voisimme tällaiset tiedot antaa, mutta teidän on ymmärrettävä, että se tiedon määrä, mikä meillä on tiedostoissamme, on valtava. Miljoonia ja miljoonia asiakirjoja, eikä ole mahdollista eh, julkistaa tätä kaikkia. Se on tekninen ongelma. Ja tämäkin aikoo muuttua. Minä aion torstaina hallintoneuvon neuvostossa ehdottaa uudenlaista avoimuuspolitiikkaa, mitä tulee asiakirjoihin. Haluamme julkaista kaikki kliiniset tutkimukset. Yeah, I would like to say that the public availability of... Niin, julkinen saatavuus tutkimuksen tuloksista, sitä säännellään lainsäädännössä markkinalupaa kysymyksistä lainsäädännössä ja vain parlamentin pyynnöstä esimerkiksi kliinisiä tutkimustuloksia levitetään esimerkiksi lapsista. Vain näin tämä on mahdollista. Komissio tarkistaa tätä direktiivistä niistä tutkimuksista, tämän keskustelua nyt käydään sitten siinä vaiheessa, kun tekin olette vaikuttamassa tähän uudistamiseen, minkä tyyppistä yleistä tietoisuutta haluaisitte enemmän äh, kliinistä tutkimusta. Tämä on siis säännöttökysymys, ei tässä ole kyse säätiöstä, mitä se haluaa tai ei halua. Sitä säännellään laissa EU-ssa neuvoston ja parlamentin omassa lainsäädännössä. Kiitos. Mm-hmm. Äh, Marisa Matias, you want to put a question? Marisa Matias, onko vielä lisäkysymys? Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea toteaisin, että uudet, uudet oikeudelliset puitteet todella ovat tarpeen ja että on otettu opiksi tästä viimeisimmästä pandemiasta. Tämän lisäksi tarvitaan pöytäkirjat paremmasta rokotteiden hallinnosta ja myös varastoinnista ja niin edelleen. Mutta palaan tässä vielä tähän läpinäkyvyyteen. Kyllä tässä hyvin paljon on tai jäi toivomisen varaa avoimuuden suhteen ja siksi olisinkin halunnut kysyä seuraavaa. Miten aiotte palauttaa luottamuksen, joka on todella menetetty? Miten varmistatte sen, että enneisyyden virheitä ei toisteta ja että tämä tiedottaminen olisi parempaa kuin aiemmin. En tässä nyt viittaa lintuinfluenssa tai sikainfluenssa nimityksiin, vaan tarkoitan nyt näitä riskejä. Eh, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, jos ette ole valmiit tekemään tarvittavia päätöksiä, niin kuin on aiemminkin tapahtunut? Joo. Niin, avoimuus, miten tulevaisuudessa sen tulette takamaan, herra Sprenger? Kiitoksia, voisin todella vastata tähän. Olen erittäin huolissani suuren yleisön luottamuksesta, koska tämä liittyy paitsi influenssaan, myös äh, erilaisiin rokkoihin ja niin edelleen. Ylipäätään koko lapsuusajan rokotusohjelmaan. Viime äh, viikolla olin Genevessä komiteakokouksessa, jossa juuri arvioitiin toimia. Ja kyllä minä uskon, että myös WHO ymmärtää, että jos äh, julistetaan pandemia, niin TV-yhtiöt äh, alkavat heti äh, uhkailla esimerkiksi Espanjan taudin kaltaisilla tulevaisuuden skenaarioilla ja tämä on vaarallista. Myös WHO varmasti miettii tulevaisuudessa näitä eri vaiheita. Eli on tärkeää tietää, mitä tapahtuu, jos tulee uusi virus. Ja siksi tarvitaankin lisää tutkimuksia, jotta on paremmat ennakointimahdollisuudet. Ja ECDC haluaa todella käyttää tai kantaa oman vastuunsa. Minäkin olen todella, todella huolissani tästä luottamuksen puutteesta. Kiitoksia sitten Gilles Pagnon. Quelques mots euh, simplement pour dire... Ihan lyhyesti haluan ilmaista, kuinka miel tärkeästä kysymyksestä tässä oikein on kyse. Myös arkipäivää ajatellen olen iloinen nähdessäni, että täällä poliitikkoja paikalla ja poliittista tahtoa. Juridinen pohjakin on löytynyt, oikeusperustakin on löytynyt, vaikkakin ainoa oikeus perusta on tässä Rova Rothbergin kanssa samaa mieltä, se ei riitä. Ja se, että sellainen on, ei tarkoita sitä, että sitten kun pidetään ministerineuvoston kokous tai Eurooppa-neuvoston kokous, joka toteuttaa sitten eurooppalaista politiikkaa, joka myös ansaitsee tämän nimen. Tämä on nähty muissakin kysymyksissä. Tarvitaan siis yhteisön tason politiikkaa tämän tyyppisessä asiassa. Mä tässä tuen, tai me tuemme teitä Euroopan komissiossa, jota te olette todellakin ohjaimissa. Viittaan siihen, mitä puheenjohtajavaltio Ruotsi tässä sanoi, samoin Belgia. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jo tarvitaan sitä riittävää tiedottamista suunnilleen suuntaan, koska epäilykset, fiasko, skenaariot on liikaa tällaisia kieltä sanoja ikävä kyllä ollut esillä. Sitten vielä yksi pieni kysymys. Mitä sitten tapahtuu 4.5. lokakuuta. Tuleeko tämä influenssa nyt talven tullessa? Minulla on kerrottu, että on olemassa rokote, joka mahdollistaa sen, että voidaan ennakoida ei vain näitä kausi-influenssoja, vaan myös H1N1-influenssaa vastaan on valmistauduttu. Uh, Haluaisin vastata tähän ensimmäisen osan herra Panion kysymykseen. Tiedättekö, että eläimien kohdalla, ei siis ihmisten, vaan eläimien kohdalla komissio päättää rokotustrategiasta, varastoi rokotteita, ostaa rokotteet, päättää missä päin Eurooppaa pitää rokottaa, kuinka paljon eläimiä pitää rokottaa. Meillä on tällainen järjestelmä, sitä kukaan ei vastusta, jäsenvaltiot seuraavat sitä, koska on hyvä oikeusperusta ja vuosien vuosien kokemus. Joten julkisen terveyden saralla me olemme vasta alussa, me aloitamme, mutta jonain päivänä me päädymme tähän. Ja sitten Thomas voi vastata näihin rokotekysymyksiin. Eikö minä en tiedä, kattaako tämä uusi rokote kaikki nämä? New, uh... Uudet uh, influenssit ja uudet lääkkeet. For the season include uh, the... Uusi rokote sisältää tämän H1N1, sitä on suosittu WHOssa nyt ja sitä on alettu toteuttaa käytännössä ja meillä on erityinen menettelytapa EU-ssa. Haluamme vaihtaa, jos nämä virukset vaihtuvat normaali influenssarokote, se koskee tulevia pandemioita. Tarvitaanko jotakin e- monivaikutteista rokotetta vai ei, mutta tätä keskustelua nyt käydään tulevaisuuden varalta. Ja se on ihan normaalia toimintaa joka vuosi. Antonia Parvanova. Antonia Parvanova. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämähän tapahtui jo toiseen kertaan ja miljardeja on, on käytetty eikä paljon muuta ole kuin äh, tämä hieno juliste, 10 metriä pitkä juliste tuolla seinällä. Kaikki osapuolet sanovat tehneensä hyvää työtä, mutta minun mielestäni nämä vastaukset eivät ole olleet ollenkaan tyydyttäviä hekonensa hyvää työtä. Ja kyllä minusta he tekevät hyvää työtä kertoessaan, mitä aikovat tehdä tulevaisuudessa. Mutta minun mielestäni sisä, sisäiseltä tilintarkastusyksiköltä voitaisiin kysyä EMEAN ja, EMAN ja ECDCn tilintarkastuskertomuksia ja voitaisiin kysyä myös tilintarkastustuomioistuimelta niiden toimista 2007-2010 niin että seuraava influenssa, on se sitten kalainfluenssa tai mikä hyvänsä, ei toteudu samalla tavalla kuin tähän asti. Eli kysyisin, että voivatko nämä nyt tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa vai eivät. Kiitos. Mr. Lundgren. I could ensure you that we are audit. Vakuuttaa teille, että meitä kyllä valvotaan. Meillä on sisäinen tilintarkastus- tai valvontajärjestelmä virastossamme. Meillä on komission sisäinen tarkistusyksikkö, samoin tilintarkastustuomioistuimen. Ja säännöllisesti näitä tarkistuksia tehdään kaikissa menettelyissämme mukaan lukien tapa, jolla olemme käsitelleet tätä pandemiaa. Siis jo tällaisia tarkistuksia on meneillään jota arvioidaan minun virastoni toimintaa. Kyllä tämä asia on aivan hoidossa, eikä minulla ole minkäänlaista ongelmaa sen suhteen, jos haluaisitte järjestää erillisen tarkistuksen siitä, miten hoidimme tämän pandemiakysymyksen. Max Springer. Äh, Martin Sprenger. Juu, ei mitään ongelmaa. Voin kertoa teille, että itse asiassa tilintarastotuomioistuin on vierailulla luonamme juuri tänään ja he ovat täysin tervetulleita ja voitte saada sitten tästäkin raportin tästä vierailusta. Kiitoksia sitten Bart Stais Kiitos puheenjohtaja Dagmar Roth-Berend ja Rouva Testori. Tässä osuivat asian ytimeen. Ongelma on missä on. Mutta eihän tässä nyt tyhjää puhuta. Kyllä myös täällä Euroopan parlamentissa vuonna 2006 hyväksyttiin Adamos Adamun oma mietintö, joka juuri käsitteli tätä ongelmaa hyvin laajalti. Siinä on päätöslauselma, jossa on 47-48 kohtaa. Adamu teki todella erinomaista työtä tuolloin, mutta kysyisinkin nyt rouva Testorilta, et, oletteko nähnyt ja nähneet tämän asiakirjan ja kaikki Euroopan parlamentin tuolloin muotoilemat suositukset. Se voisi olla teille suureksi hyödyksi. Oletteko nähnyt tuota asiakirjaa ja katsonut läpi, että mitkä suosituksista on tähän mennessä toteutettu ja mitkä eivät. Joten tässä on kyllä komissiolla vielä valtava homma edessä. Kiitos. 48 parlamentin suositusta. Onko komissio nähnyt nämä suositukset ja jos niin, mitä se on niiden suhteen tehnyt? For, for sure, you know, you know, my, Varmasti täytyy myöntää. En ole näitä itse tutkinut, mutta alaiseni kyllä. Me siis tarkastelemme kaikkia suosituksia, joita annettiin Euroopan tasolla kansallista parlamentista myös. Olemme itsekin antaneet tiettyjä katsauksia, joten kyllähän me nyt selvästikin tarkastelemme, minkälaisia suosituksia oli, mikä meni ok, missä meni pieleen. Tältä pohjalta me laadimme politiikkaamme toimintaamme. Glenis Wilmot. Thanks very much, Chair. Um, I've listened with... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut suurella mielenkiinnolla sitä, mitä täällä on sanottu kysymykseen, ja on osittain jo vastattu, se koskee avoimuutta ja yhteyksiä ää, var, farmateollisuuteen tutkimuksen yhteydessä. Ja olen tyytyväinen, että julki, näitä intressi on tehty Minkä takia näin ei voida tehdä myös WHOssa, koska ymmärrän kyllä nämä suhteet, joka meillä on WHOhon, WHOhon mutta kuitenkin me seuraamme sen suosituksia, kun mennään sivulle kuusi 6 esimerkiksi. Tämä on kysymys, josta Euroopan neuvosto haluaa jotakin aikaiseksi. siksi on aivan uskomatonta, että tässä ei toimita avoimella tavalla. Thank you, Chairman. If you allow... Kiitoksia puheenjohtaja, saan vastata, vaikka en olekaan tässä paneelissa. Eh, kuten sanoin aikaisemmin, tämä hätäkomitea neuvoo eh, pääjohtajalle, julistetaanko pandemia ja mikä pandemian vaihe. Tämä päätös oli, että, että eh, tämän hätäkomitean jäseniä ei julkaista eikä milloin, eikä milloin se on perustettu. Tarkoituksena on, että estetään poliittiset jännitteet ja myöskin lääkeyhtiöiden painostus. Ja siksi olemme päättäneet, että tämä julkaistaan vasta sitten, kun työ on päätetty. Nyt kun pandemia on päättynyt, niin sitten tämän komitean jäsenet julkaistaan mutta nyt meidän on katsottava, onko tämä tulevaisuuden kannalta jälkevä päätös vai pitäisikö meidän tehdä jäsenyys julkiseksi avoimuuden kannalta. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulee olla mahdollisimman avoimia ja tämän sanoin myös, koska tämä on yksi EU-toimielinten perusajatuksista, että ollaan aina hyvin avoimia, mitä tulee jääviyteen ja aina julkaistaan kaikki tällaiset tiedot ja olen neuvonut, että näin tulisi tehdä. Ja teidän valiokuntanne varmasti tulee arvioimaan tätä myöskin. François Costet. Intervenir tout à l'heure. Euh, niin. Täällä jotkut kollegat ilmaisivat epäilyksiä sen suhteen, mitä tapahtui eurooppalaisissa virastoissa. Ja halusin vain muistuttaa kollegoilleni, jotkut ehkä tätä vielä tiedä, eivät ole ymmärtäneet tätä, mutta me harjoitamme tätä valvontaa vuosittain, joten Meillä on pysyvää kontrollia suhteessa virastoihin ja myös EMAsta. Sillä hän on maine olla yksi kaikkein parhaimmista virastoista, mitä tulee toimintaan, jota mielestäni pitää lopettaa tällainen epäileminen, joka on aivan steriiliä, ty- turhaa. Kaikkiahan voidaan valvoa ja myös valvotaan, mitä tulee EMAan. Tällainen tie- lisätieto, halus, jonka halusin antaa, koska minä hiukan nyt joskus järkyttää kuunnella tällaisia puheenvuoroja, mitä täälläkin kuulee. Good. Jaha. Sitten Linda McEwan. Kiitoksia. Kun nyt puhutaan rokotteiden julkista hankinnoista, olen iloinen siitä, mitä komissio sanoi, mutta haluaisin tietää, että mikä aikataulu tällä uudella ehdotuksella on ja tiedämme, mikä hintaero oli, mitä jäsenvaltiot maksoivat rokotuksista. Oliko tämä ongelma? Maksoivat jotkut jäsenvaltiot enemmän kuin toiset, eivätkä saaneet niitä rokotteita, jotka, joita halusivat? Ja entäs prioriteet, kuka sai rokotteita ensin missäkin maassa? Ja varmastikin komissio vastaisi myönteisesti, jos se pystyisi säästämään määrärahoja tällaisella hankintapolitiikalla. Herra Rajan ja itse ehkä esittäisin vielä lisää kysymyksen, että onko ylipäätään jonkinnäköistä suunnitelmaa auttaa maita, eli jonkinnäköistä solidaarisuutta tässä järjestelmässä, auttaa maita, jotka eivät näitä voineet muuten hankkia. No voisin todeta, että 13. syyskuuta neuvosto pyysi komissiota valmistamaan valmistelemaan tiedonannon tai johtopäätökset äh, näistä yhteisistä julkisista hankinnoista ja neuvosto pyysi meitä katsomaan eri vaihtoehtoja. Komissio on nyt analysoinut erilaiset äh, julkiset, julkisen hankinnan mahdollisuudet äh, jotka ovat lain mukaisia ja viime torstaina ja perjantaina juuri tästä asiakirjasta keskusteltiin, jotta jäsenvaltioiden kanssa voitaisiin analysoida, mitkä eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat ovat. Ja nyt suunnittelemme lokakuun lopussa järjestävämme kokouksen tämän asiakirjan saattamiseksi loppuun ja että terveysministerineuvosto saisi sen käyttöönsä sitten joulukuussa. Eli jäsenvaltioilla olisi näin mahdollisuus tämän äh, analyysin pohjalta äh, keskustella yhteisistä hankinnoista. Tässä olemme todella neuvostolle eri lailliset mahdollisuudet ja joulukuussa neuvosto tämän keskustelun käy. Esimerkiksi hintaerot äh, jäsenvaltioiden välillä olivat aika merkittäviä. Joillain jäsenvaltioilla oli 2008-2009 jo aiesopimuksia rokotehankinnoista. Ja nämä hinnat riippuivat sitten äh, niiden äh, hankkimien rokotteiden määristä ja eri vastuukysymyksistä näissä sopimuksissa. Tässä oli erilaisia sopimuksia, jotka johtivat sitten hintaeroihin eri jäsenvaltioiden välillä. Ja komissio pyrkii nyt saamaan aikaan harmonisoidumman lähestymistavan juuri mitä tulee toimitusehtoihin ja hintoihin ja muihin sopimusehtoihin teollisuuden kanssa. Karin Kahnbach. Kiitoksia sitten Karin Kahnbach. Yes. Linda ensin kuitenkin. Were there any actual shortages of vaccine? Oliko todellisia äh, rokotepuutteita? Yes, this, this is... Kyllä, tämähän oli juuri ongelma, joka aiemmin tuossa mainittiin. Jotkut jäsenval- joillain jäsenvaltioilla ei ollut hankintasopimuksia tällaisen pandemiarokotteen saamiseksi ja siksi pyrimme ensin järjestämään yhteisen äh, hankinnan niin, että ne jäsenvaltiot, äh, joilla ei ollut hankintasopimusta, olisivat päässeet tähän hankintaan mukaan. Ja tämän, jäl- tämän lisäksi järjestimme e sitten siirtojärjestelmän jäsenvaltioiden välillä, niiden välillä, joilla oli liikaa rokotteita ja niiden välillä, joilla oli niitä liian vähän. 2009 syksyllä todella näin teimme ja toivomme nyt oppineemme tästä kokemuksesta valmistellessamme tulevia uusia hankkeitamme. Uh, I'm sorry, I'm taking the, the floor now. Anteeksi, otan taas puheenvuoron olla oikeassa paneelissa, mutta haluaisin tarttua tähän poliittiseen sitoumukseen ministeritasolla. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jo elokuussa 2009 ministerit pyysivät, että komissio tarkastaisi yhteisiä hankintoja. Pyysi komissio jo 2009, jotta se laatisi syvällisen analyysin ja raportoisi yhteisistä hankinnoista. Kaikki ministerit pyysivät tätä jo elokuussa, anteeksi, lokakuussa 2009. Kiitos. Next speaker is Karin Kallenbach. Mm, seuraavana sitten Karin Kallenbach. Frage an den Herrn Direktor Sprenger. Kysymys äh, johtaja Sprengerille, joka liittyy tähän, tai ei liity tähän suoraan, mutta hän puhui äh, äh, puheenvuorossaan erilaisista rokoista. Tämä pandemian vaikutus on ollut se, että ihmiset yhä vähemmän haluavat ottaa ottaa rokotteita ja olemme huomanneet, että erityisesti kun on kyse tällaista lastentaudeista, niin rokotemäärät ovat laskemaan päin. En tietenkään tarkoita, että tällaisia lastentauteja, että ne saattaisivat syntyä pandemioiksi, mutta mahdollisesti epidemioiksi. Onko jäsenvaltioissa nyt yritystä tiedottaa tästä ongelmasta? Thank you, but uh, is a kind of anti... Kiitoksia. Tämä on tällainen eh, antirokoteryhmä ja mielestäni aika vaarallisen ryhmä, koska he pelottelevat, eivätkä perusta tietojaan tied- tutkitun tiedon pohjalle. Haluaisin myös kiinnittää huomiota, että on tärkeää, että on juridisia välineitä, mutta on myös kansalainen, joka käy sitten lääkärissä. Ja jos lääkäri ei ole vakuuttunut siitä, että rokote on tärkeää, jos tämä lääkäri ei ymmärrä näitä todisteita sen takana, niin silloin se on ongelma. Ja olen erittäin tyytyväinen, että 16. marraskuuta pidetään eurooppalainen antibioottien, antibioottisten lääkkeiden tietospäivä. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota tiedonantoketjuun terveys järjestelmässä. Yritämme vakuuttaa lääkärit siitä, että on tärkeää vähentää antibioottien määräämistä. Minä toivon, että ensi vuonna pidetään myös eurooppalainen päivä täällä Euroopan parlamentissa vielä, jossa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka tärkeää on rokottaa ihmisiä influenssaa vastaan ja kiinnittää huomiota myös terveysammattilaisiin tässä tiedottamisessa. Euh, niin halusin jatkaa tätä keskustelua komission ja valtioiden välillä, kun ajattelen näitä sopimuksia laboratorioiden kanssa, joissa vastuu sivuvaikutusta oli jäsenvaltioilla. Minä haluaisin tässä asiassa olisi myös yhteinen kanta. Jos komissio sanoo ja neuvosto, että pitää harjoittaa tällaisia olla solidaarinen ryhtyä tarjouskilpailuihin, mitä olette mieltä siitä, että laboratoriot nyt antavat tämän vastuun sivuvaikutuksen jäsenvaltiolle. Tämähän nyt on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun jäsenvaltiolla on tällainen vastuu. Ja sitten toinen kysymys, herra Sprenger ja herra Lundgren, näistä sivuvaikutuksista. Miten voi olla niin, että sivuvaikutukset, siis lainausmerkissä esimerkiksi tällainen narkolepsia, on tullut kansan viranomaisten tietoa Ruotsissa, sitten Suomessa viranomaisten tietoa, sitten vasta varsin myöhään emaan tällainen tieto tuli. Jos EMA on kerran vastuussa sivun vaikutuksista, niin haluaisin tietää, mitä te teette käytännössä ja mitä CD, CD, ECDC tekee tutkijakseen tätä todella syvällisesti. Onko, johtuvatko nämä sivuvaikutukset todellakin rokotteesta? Tämähän koskaan erityisesti tässä tapauksessa lapsia. Kuka haluaa vastata tähän? Ehkäpä Sprenger ensin ja testori sitten. Happy that. Olen hyvin iloinen. EMA todella on vastuussa sivuvaikutuksista, mutta ECDC samoin, koska emme ole aivan varmoja siitä, onko kyseessä rokotteen sivuvaikutus. Yhdessä EMAn kanssa olemme käynnistäneet tällaisen tapaustutkimuksen. Äh, vertaamme nyt äh, näitä kahta ryhmää, rokotettuja ja rokottamattomia, ja näiden sivuvaikutuksen vaikutusten määrä Ja haluamme tietää, mikä tämän ilmiön syy on, onko tässä aito ilmiö kyseessä ja miten voimme todella tiedottaa kansalaisia jos tämä ei liity rokotteeseen, koska on täysin mahdollista, että tämä ei liity rokotteeseen. I could just confirm that we have noticed. Niin äh, voin myös vahvistaa, että olemme tämän äh, havainneet ja keränneet nämä tapaukset äh, tietokantaamme, mutta ei ole minkäännäköistä todistetta siitä, että nämä narkolepsia tapaukset liittyvät rokotteeseen yhdessä ECDC ja muiden toimielinten kanssa olemme käynnistäneet tutkimuksen voidaksemme määritellä todella sen, onko rokotteen ja näiden tapausten välillä yhteys vai liittyykö tämä itse infektioon. Ja sitten näemme todella, että onko, ovatko nämä tapaukset lisääntyneet verrattuna aiempaan. Odotamme vastauksia tutkimuksista todennäköisesti ensi vuoden alussa. Madame Lalis. Je dois dire que la question de la responsabilité... sanoa, että vastuukysymys sivuvaikutuksista on aika monitahoinen ja monimutkainen. Mielestäni Euroopan lainsäädäntö on tässä selväsanainen ala, joka ala on tästä vastuussa tai lääketeollisuus, mitä tulee markkinointien luvan antoon, kun ajatellaan näitä vaikutuksia, joita on, sitä on raportoitu ja jotka on tilastollisesti todennettu. Siis tämä sivuvaikutusta, jos on vaikutuksia, jotka ylittävät tavallaan sen, mihin, mikä on luvallista ja jonka pohjalta lupa oli alun perin myönnetty, niin silloin teollisuus on vastuussa tästä. Onneksi tällaista kysymystä ei ole jouduttu esittämään, koska ei ole tapa- ollut sellaisia sivuvaikutuksia, jotka olisivat ylittäneet sen, mitä tiedettiin siinä vaiheessa, kun lupa markkinointiin annettiin, jos sopimus on tehty jossakin jäsenvaltioissa. Ja yksityispohjalta jäsenvaltio tavallaan toimii henkilönä eikä julkisen vallan edustajana, silloin voidaan jäävyttää tavallaan itse tästä vastuusta. Haluaisin kysyä teiltä, tehän olette itse juristi. Tämä olisi juridinen kysymys, jota oltaisiin voitu, tai olisi pitänytkin tutkia etukäteen, mutta vastaus ei kyllä ole ihan selvä. Ensimmäistä kertaa tällainen ongelma on es, tullut esiin, mutta Euroopan lainsäädännön pohjalta teollisuus on vastuussa sivuvaikutuksista, jos ne ylittävät sen, mistä on sovittu luvanannon yhteydessä. Ja olen varma, en ole varma, että tämä vastuu voidaan siirtää jäsenvaltiotasolle. Tietysti minä olen tätä mieltä juristina, mutta muut ehkä ovat eri mieltä. Kiitos. Peut-être il est important de tenir compte de cela, Paola, dans, la, dans le prochain, dans le règlement. Tämä pitää ottaa huomioon tässä tulevassa asetuksessa. Tämä vastuukysymys saattaa olla siellä, voitaisiin ottaa siihen mukaan. Eh, erinomaista. Sitten Rova Testori. Kiitoksia. On aivan selvää, että tämä vastuu eh, sivuvaikutuksista on mukana keskusteluissamme uudesta mallista on kuitenkin sanottava, että otan huomioon, miten Tähän mennessä on tehty, no, komissiolla ei ole pääsyä kaikkiin sopimuksiin, joita jäsenvaltiot ovat tehneet. Meillä on, olemme nähneet vain viisi niistä 26, jotka on allekirjoitettu, koska monet jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet luottamuksellisuuslausekkeen, joten he eivät voi antaa meille tätä sopimusta. I think, uh, that... No niin, tämä taisi olla nyt tämä toinen äh, kysymysvastauskierros. Kuulimme monia kiinnostavia seikkoja. Ja valiokunnallamme on terveystyöryhmä, jolla on kaksi yhteisesittelijää, Alois Peterle ja Glenis Wilmot. Ja he saavat nyt äh, puheenvuoron ennen kuin esittelijämme Michelle Revesi käyttää loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. E Kiitoksia puheenjohtaja iloinen siitä, että meillä oli tämä hyödyllinen mielipiteen vaihto täällä työryhmässä. Täällä työryhmässä on myös jäseniä, jotka eivät ole Envi-valiokunnan jäseniä, sillä me haluamme työhämme mukaan myös jäseniä muista valiokunnista, jotka ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. Ja kysymykset ja se kritiikki, jota olemme kuulleet, nousivat ensin esiin tiedemaailmassa ja sen jälkeen vasta tulivat julkisuuteen ja politiikkaan. Parlamentin jäseninä meidän täytyy kuunnella myös sitä, mitä äänestäjämme sanovat ja äänestäjillämme oli erittäin paljon kysymyksiä, erityisesti kun he huomasivat, että esimerkiksi Lääkärit eh, rokottivat muita, mutta eivät heitä, ja siksi syntyi hyvin paljon erilaisia mielipiteitä tästä aiheesta ja paljon kysymyksiä. Jotkut eh, kysyvät itseltään, että eh, oliko virus ensin vai ensin rokote. Tiedätte varmaan, mitä haluan täällä sanoa. Me katsomme myös tulevaisuuteen, terveydenhuollon budjetteihin, jotka ovat aina vain rajallisempia. Meillä on aina liian vähän määrärahoja ennakko e, e, ennaltaehkäisyyn ja myös ilmastonmuutos saattaa pahentaa tilannetta ja voi syntyä vielä enemmän pandemioita. Tärkeintä on luoda sellaiset olosuhteet, joissa emme liian nopeasti lähde väärään suuntaan ja siitä aiheudu liikaa kustannuksia. Me voimme välttää tämän vain, jos teemme riittävästi riskinanalyysejä ja kaikki pohjautuu tieteelliselle tutkimukselle. Tästä olemme täällä tänään myöskin keskustelleet ja täällä usein on puhuttu asiantuntijalausuntojen riippumattomuudesta. Me kuulimme, mitä Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on asiasta sanonut ja myös muut elimet. Meidän Euroopan unionina ja jäsenvaltiona – on oltava myös valppaina vielä siinä vaiheessa ennen kuin pandemia julistetaan. Komission lausunnot ilahduttavat minua. Komissio haluaa nyt työstää uutta oikeusperustaa ja me eh, tulemme sitä tukemaan ja sitä varten tarvitaan poliittista tahtoa jäsenä minun ei tarvitse teille sanoa, mitä se meille tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa meidän kansalaisillemme. Uskon, että tämä kuulemistilaisuus oli tarpeen ja ne toimielimet, jotka ovat vastuussa, myönsivät myös, että on syytä muuttaa monia asioita liittyvät avoimuuteen, turistoihin ja asioihin, joilla voidaan parantaa uskottavuutta ja luottamusta. Meidän on vielä jatkossa käytävä useita keskusteluja. Kiitoksia ja sitten Glenis Wilmot. Kiitos puheenjohtaja. Minunkin mielestäni tämä työpaja on ollut erittäin hyödyllinen ja kyllä tässä voi asettaa kyseenalaiseksi, oliko tarpeen hankkia näin paljon näitä rokotteita, mutta tätä on hyvin vaikea tietää siinä vaiheessa, kun päätöksiä tehdään. Kyllä kansalaiset odottavat, että kansanterveysviranomaiset ovat valmistautuneita pahimpaan mahdolliseen skenaarioon. Ja kyllä heitä olisi kritisoitu kovasti, jos näin ei olisi ollut. Mutta kyllähän täällä ihan oikeutettuja kysymyksiä esimerkiksi päätöksenteon avoimuuden suhteen on tänään esitetty. Samoin asiantuntijat ja äh, neuvonantajat ja heidän mahdolliset eturistiriitansa. Ja kyllä tämä mietintöä, tai tähän mietintöä varten valiokunta on saanut hyvin hyödyllistä tietoa tänään. Ja todella yhteis, yhteiset julkiset hankinnat rokotteiden suhteen varmasti olisivat hyödyllisiä tulevaisuudessa, koska näin meillä olisi voimakkaampi neuvotteluasema. Esimerkiksi pienten jäsenvaltioiden olisi helpompi saada paremmat hankintaehdot ja on kiinnostavaa nähdä, mitä komissio tulee tällä alalla nyt sitten tekemään. Ja täytyy todeta, että kyllä meidän on opittava, todella otettava oppia menneisyyden toimista ja myös virheistä niin, että saamme aikaan avoimemmat käytänteet tulevaisuutta varten. Näin toivottavasti onkin. Kiitos. Kiitokset Glennis ja todella nyt vielä Michel Rivesi, joka tekee meidän mietintömme ja nyt esittää johtopäätöksemme. Olkaa hyvä. Ensinnäkin suuret kiitokset kaikille osallistujille tänne tänään tulemisesta, koska siis lämmin kiitos. Oli nimittäin tärkeää, että Euroopassa pohditaan sitä, miten voidaan parantaa tätä järjestelmäämme. Muistuttaisin kuitenkin siitä, että oli tutkintavaliokunta Ranskassa. Me olimme yksi niistä maista, jotka käytettiin kaikkein eniten 90 miljoonaa annosta influenssan hallintaan. ajatellaan tutkintavaliokunta sitten myös Euroopan neuvostosta tehtiin tällaista tutkimustyötä. Ja haluaisin nyt tässä lukea teille yhden ajatuksen tästä raportista, joka koskee meitä kaikkia. Siis tapa, jolla H1N1-tapausta hoidettiin ei vain WHOssa, kuuntelin tässä huolella, mitä sanottiin, mutta myös viranomaisten tasolla niin EU-ssa kuin kansallisellakin tasolla. Tämä oli aivan hälyttävää. Jotkut vaikutukset päätökset, joita tehtiin ja suositukset, joita annettiin, ovat varsin erity, erityisen ongelmallisia, koska ne saivat prioriteettien vääristymistä aikaan kautta Euroopan. Tuhlattiin huomattavasti julkisia varoja, samoin oli perustelemattomia pelkoja kansanterveydestä yleisesti ottaen suuren yleisen parissa. Tällainen totemus voidaan esittää ja on totta, niin kuin kollegani tässä sanoi, kun tullaan sitten paikan päälle, niin ihmiset eivät enää luotakaan tällaiseen ja todellakin on menetetty usko, uskottavuutta. Joten tämä valiokuntaloitteiden mietintö, haluan, että siinä pyritään vaikuttamaan siihen, että saadaan takaisin tätä kansalaisten luottamusta ja erityisesti luottamusta tarvitaan EU-toimielimen. Tämän takia pyydän että anteeksi, olin hiukan he, kiihtynyt, koska meidän kyllä to, pitää pystyä parantamaan toimintamme. Ensimmäinen osuus oli ei haluttu liikata itseään kyseenalaista, mutta jos halutaan edetä, niin täytyy analysoida menneisyyttä, mitä on tehty, jotta yritetään nähdä, missä on mennyt pieleen joku. Mutta aina pitäisi ajatella rakentavassa hengessä, että jos hyökätä ketään vastaan, pyritään yhdessä rakentamaan sitä, että ei enää jouduta toista kritiikin äh, ansaan tai ihmisten sanovat, että no EU, no tämä on Eurooppa, tässä rakennetaan, se on solidaarinen Eurooppa, ja sellainen Eurooppa, jolla on pystyviä asiantuntijoita niin, että kansainvälisetkin tahot etenevät tässä, eikä vain seurata sitä, mitä kansainvälisesti tapahtuu. Sitten toinen osuus tässä paneelissa, mielestäni niin se oli hiukan parempi jo ja eteni, koska kuuntelin monia puheenvuoroja tietenkin, pitää tarkistaa hiukan pandemian määritelmää. Ei voida antaa WHO sanoa, että pandemia on vain tällainen maantieteellinen pidennys johonkin, eikä oteta huomioon ollenkaan vakavuutta. Kyllähän tässä tarvitaan Eurooppaa ja asiantuntijat, jotka sanovat, että ei, me olemme eri mieltä. Joko nostatte tasoa WHOssa, koska komissio tähän osallistuu, tai sitten jäsenvaltiot nostavat to- toimintatasoa, mutta Euroopallakin pitää olla oma kantansa. Minä olen sitä mieltä, että EUta rakennetaan, Eurooppaa rakennetaan vain, jos pystytään vaan kriittisesti ja rakentavasti WHOn suuntaan myös. Sitten toinen asia. Kuulin tässä puhuttavan joustavuudesta ja tahdosta olla riippumattomampia. No, se on aivan samansuuntaista. Sitten parempi riskinarviointi tai riskien arviointi. Tämä on aivan ratkaisevan välttämätöntä, koska muutoin syntyy uusi pandemia. Jos ei edetä, jos ei näytetä ulospäin, eivät ihmiset silloin itseään rokotuta. Ei tämä ole kysy siitä, onko puolesta vai vastaan rokotteissa, vaan että ihmiset miettivät, mitä hyötyä tästä on. Ja sanotaan, että pitää rokottaa, mutta varsin vähän kuolemantapauksia kuitenkin on suhteessa tavalliseen influenssaan kausiinfluenssaan. Miten tämä vaikuttaa, tällainen massiivinen rokottaminen on, aiheuttaako tämmöisen immuniteetin, jos on virusta, tai ei ole virusta? Tässä tarvitaan todellakin asiantuntijoiden panosta. Mielestäni tässä tämä toinen osuus paneelissa oli varsin kiinnostava ja asiat etenivät. Mietinnön yhteydessä tehdään vielä kaksi muuta kuulemista asiantuntevuudesta ja vastuukentästä, koska mielestäni tämä on erittäin tärkeää. Mitä ECDC oikein voi tehdä, mitkä ovat sen vastuunrajat, mitä EMA voi tehdä Entä sitten neuvostossa ja komissiossa, mitä siellä voidaan tehdä? Mitkä ovat nämä vastuunrajat jokaisessa tapauksessa? Ja sitten toinen kuuleminen koskee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EU-toimielinten välillä. Siis edetään, niin tänä aamuna kuulin yhteistyöstä koordinaatiosta paljon, te varsin kilttejä, todellakin tätä kyllä voitaisiin parantaa. Ja jos sitten kootaan yhteen jäsenvaltiot, eri toimielimet, niin varmaan näin voidaan edetä. mielestäni tälle pohjalle tämä mietin pitää laatia, jotta palautetaan luottamus, jos syntyy tällainen vaarallinen virus, niin silloin todellakin myös ryhdytään rokotustoimintaan, niin kuin Rova Testori sanoi. Yhteisesti hankitaan näitä rokotteita, jotta maat eivät kärsi rokotteen teidän eri hinnan eroista. Kiitos. Äh, Michel äh, Rivasi, lämpivät kiitokset äh, näistä esittelijän johtopäätöksistä. Nämä kaksi tuntia olivat erittäin kiinnostavat ja hyödylliset meille kaikille, myös kansalaisille, jotka todella odottavat Euroopan parlamentin toimivan viime vuoden tapahtumien pohjalta. Tämä oli erittäin hyödyllinen kuulemistilaisuus. Ei epäilystäkään siitä, etteikö puutteita toiminnassa olisi ollut, olisi väärin vaieta tästä, koska haluamme toimia paremmin tulevaisuudessa. Olen iloinen siitä, että Lissabonin sopimus, jota itsekin olin valmistelemassa niin monien vuosien ajan, nyt tarjoaa meille uuden perustan tulevalle toiminnallemme ja paremmalle koordinaatiolle ja sille, että tällaisiin haasteisiin voidaan vastata eurooppalaisella tavalla. Ei tarvitse toistaa sitä, mitä täällä on jo kuultu. Eurooppalainen lisäarvo tulee saada näkyville juuri tällaisissa kriittisissä tilanteissa, että voidaan toimia yhdessä eikä olla tehottomia ja aiheuteta lisäkustannuksia. Hyvin paljon sisältöä tänään. Kiitokset äh, asiantuntijoillemme, vieraillemme toivotan teille menestystä tulevaisuudessa. Kiitän myös sihteeristöä. Tämän työpajan valmistelu ei suinkaan ollut helppoa. Sihteeristö toimi erinomaisesti. Kehun myös itseäni, koska olen hiukan tiukka myös puheaikojen suhteen. Olen pahoillani näiden ensimmäisten puhujien kohdalla, jos tuntui siltä, että olin hiukan liiankin tiukka. Mutta saimme tästä todella hyvin paljon ja kokous päättyy.